No niin, hyvät naiset ja herrat, katsotaanpa sitten tätä meidän esityslista luonnostamme. Meidän, me olemme joutuneet muuttamaan luonnosta hieman. Rouva de Kaiserin lausuntulemus käsitellään tänään kello 17.30. Tiedän, että Rova Lunacek ei tästä nyt ole mitenkään tyytyväinen, mutta koska kyse on lainsäädännöllisestä aloitteesta, se saa etusijan. Olen pahoillani, mutta muistamme teitä sitten ensi kerralla, kun esityslistaa luonnostellaan. Toivon, että tämä sopii teille, Rova Lunacek. Ja tänään kello 14.30 kello 15 järjestämme lyhyen keskustelun Etelä-Sudanin presidentin kanssa. Pyytäisin, että pyritte osallistumaan tuohon tapaamiseen. Se on uskoakseni hyvin tärkeä tapaaminen, kun nyt ajatellaan tuota Sudanin tilannetta tällä hetkellä ja sitä, miten väkivalta Sudanissa edelleen jatkuu. Joten on tärkeää, että käytämme aikaa tämänkin asian tarkasteluun. Sitten herra Palekiksen lausuntoluonnos. Määräaika tarkistusten jättämiselle on maanantai 26. päivä. Meillä on kuusi pöytäkirjaa hyväksyttävänä. Aivan varmasti kaikki olette ne huolellisesti lukeneet ja ne täydestä ne voitte hyväksyä. Mukavaa. Pöytäkirjat on näin hyväksytty. Ja nyt käännymme herra Kovacevin puoleen. Kovachov sanoo puheenjohtaja Kovachev, korjaa pääsihteeri. Äh, er Berichten. Hän kertoo meille valtuuskunnan matkasta Azerbaidžaniin ja Armeniaan helmikuussa. Ja tämä on kyllä erittäin hyvä asia tätäkin muistella, koska huomennahan päätämme päätöslauselmastamme liittyen juuri tähän aiheeseen. Parahin kollega, olkaa hyvä. Good morning, colleagues. And... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta hyvät kollegat ja on hyvä asia, että kuukausi tämän vierailun jälkeen Azerbaidžanin ja Armeniaan ja juuri ennen keskustelua äh, Armenian ja Azerbaidžanin assosiaatisopimuksista voimme kuulla valiokuntamme vierailusta näihin maihin valtuuskunnassamme oli viisi jäsentä, minä itse, edustaja Makovei, edustaja Kirillov, edustaja Lainen ja edustaja Lunacek. Ja me matkustamme 19-22. helmikuuta pääasiassa näissä kahdessa maassa, Azerbaidžanissa ja Armenissa, pysähdyimme matkalla myös Jerevaniin, matkalla Jerevaniin myös Tbilisissä. Haluaisin kiittää kaikkia osallistujia hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin kiittää myös henkilökuntaamme tuesta. Ennen kuin ryhdyn kertomaan teille ohjelmasta, kaksi pää johtopäätöstä tästä valtuuskuntamatkasta matkasta haluaisin korostaa, että oli tärkeää yhdistää vierailut näihin kahteen maihin ja nämä rinnakkaiset kokoukset osoittivat selkeästi ero näiden kahden valtion välillä äh, niiden näkemysten suhteen, niiden kahdenvälistä suhteista ja Euroopan unionin suhteista ähm, pysähtyminen Tbilisissä äh, antoi meille kokonaiskuvan äh, alueesta. On suuria eroja e, Euroopan edustuston e, yhteistyöstä Armeniassa ja Azerbaijanissa. Toinen e, asia, jonka halusin sanoa, että, oli, että valtuuskuntamme haluaisi ensin aluksi saada ylittää rajan vuoristokarabahin ja Azerbaijanin välillä. Mielestämme tämä on luottamusta herättävä toimenpide ja se myöskin vahvistaa ja osoittaa haluamme, että Euroopan unioni haluaa ratkaista vuoristokarabin konfliktin. Valitettavasti emme onnistuneet tässä, koska armenialaisosapuoli ei halunnut helpottaa tätä meidän yritystämme me tiedämme, että tämä yhteyslinja on hyvin vaarallinen rajalinja, melkein ehkä vaarallisin rajalinja kaikista maailman konfliktialueista ja, ja olin myönteisesti yllättynyt neuvoston johtopäätöksistä 27. helmikuuta, että annetaan ehdoton pääsy kaikille EUn edustajille. Tämän minä kuulin. Tämä oli Armenian ja ulkosuudenhallinnon lausuma. Ja lähipäivänä tullaan siis sanomaan, että myös Armenias osapuoli tulee tätä pääsyä tukemaan ja myös ja tällä tavoin voidaan päästä Minskin ryhmän varapuheenjohtaja sinne löytää ratkaisu, jolla voidaan ylittää tämä raja, joten meidän yrityksellämme oli myönteisiä vaikutuksia. Tätä ei ole lykätty, tätä, tätä ei ole mitenkään peruttu, vaan ainoastaan lykätty. Ja toivottavasti tulevaisuudessa AFETin valtuuskunta voi ylittää tämän rajan. No nyt sitten ohjelmasta me laskeudumme Bakuun ja ensin tapasimme presidentti Aliefin, mutta ennen kuin haluaisin kertoa teille tästä kokouksesta. Haluaisin kertoa teille hieman Azerbaidžanista. Puutteita poliittisessa järjestelmässä on, vaikka osa päälaista on tehtykin esimerkiksi Venetsian komission kanssa. Niiden täysi täytäntöönpano ei toteudu on suuria puutteita oikeusvaltioperiaatteissa, rajoitetut demokraattiset standardit, laajaa korruptiota ja avoimuuden puutetta, mitä tulee öljy- ja kaasutulojen käyttöön. Azerbaidžanissa ei myöskään ole riippumattomia tiedotusvälineitä, erityisesti televisio- ja radiokanavia ja ähm, lehdistön vapaus ei siellä pääse kehittymään. Äh, tässä yhteydessä euroviisukilpailut näyttävät antavan ikään kuin äh, ikkunan mahdollisuuden ja mahdollisuuden muutokseen. Olen kovin pahoillani siitä, että Armenian televisio päätti olla osallistumasta Euroviisukilpailuun, koska Azerbaidžan niin armenialaiset kyllä varmistivat meille, että armenialaisosallistujien turvallisuus taattaisiin ja hekin pahoittelivat sitä, että armenialaiset eh, päättivät olla menemättä pakkuun, koska meidän mielestämme tämä olisi ollut hyvä mahdollisuus luottamuksen rakentamiseen näiden kahden maiden välillä. Mutta mm, niin, tämä on valitettavaa. Sitten äh, tapasimme presidentti Aljevin. Hän oli hyvin selkeä sanoinen. Hän selitti meille, että Azerbaijan ei ole äh, kovinkaan innostunut äh, siitä, että edistettäisiin assosiaatio valtio jäsenyyttä Euroopan unionin kanssa, vaan hän oli enemmänkin kiinnostunut strategisesta kumppanuudesta Euroopan unionin kanssa joillakin aloilla, erityisesti energiaturvallisuuden, mm, energian huoltovarmuuden alalla. Presidentti Aliyev korosti Azerbaidžanin uutta roolia kansainvälisellä areenalla turvallisuusneuvoston vaihtuvana jäsenenä ja Azerbaidžanista tulee jopa turvallisuusneuvoston puheenjohtaja. Azer- Azerbaidžan oli ainoa entinen Neuvostoliiton valtio, joka kutsuttiin G20-huippukokoukseen Meksikoon. Hän myös kertoi siitä, että Azerbaidžanilla oli tällainen välittäjärooli alueella. Sillä on hyvät suhteet sekä Israeliin että Iraniin. Ja Azerbaidžan on maallinen muslimivaltio ja se voisi olla mallina alueen muille maille ja myöskin luotettava energiaintikumppani eh, kumppani Euroopan unionille. Pohjois-Karabahista, eh, karabahista ähm, äh, presidentti kannatti sitä, että EU korvaisi Ranskan Minskin ryhmässä ja korosti sitä, että Venäjällä on todella voimakas rooli nykyisessä muodossa ähm, hän myös sanoi, että aika on Armenian puolella tämän konfliktin ratkaisemisesta ja Kasanin kokouksen epäonnistuminen johtui hänen mielestään Venäjän federaation viime hetken muutosehdotuksista. Ja ne aiheuttivat, ja tämä oli täysin erilainen näkemys kuin mikä on Armenian näkemys Kasanin epäonnistumisesta. Sochista. Presidentti Aliyev sanoi, että Sochi oli eräänlainen äh, hyvästely presidentti Medvedeville, eikä hän antanut näille Sochin julistuksille kovinkaan paljon äh, painoarvoa. Erityisesti mitä tulee niin kutsuttuun luottamuksen rakentamistoimenpiteisiin. Sen jälkeen valtuuskunta tapasi varaulkoministeri Asimovin, joka kritisoi EUn lähestymistapaa assosiaatiosopimuksesta, nykäsi kaikenlaiset tarkistukset EUn kannasta josta 27 jäsenvaltiot päässeet yhteisymmärrykseen. Hän sanoi, että ei voida saada aikaan yksi koko sopii kaikille ratkaisua, kaikille itäisen kumppanuuden valtioille. Meillä pitäisi olla paljon enemmän joustavuutta, erityisesti mitä tulee Azerbaidžaniin, joka jonka tilanne on erilainen kuin esimerkiksi Moldovan tai Ukrainan. Armeniasta sitten me lensimme Bakusta Tbilisiin ja sitten menimme sieltä autolla Jerevaniin. Se oli noin viiden tunnin automatka, mutta se oli kuitenkin helpompaa ja lyhyempää kuin mennä tuon yhteysrajan yli, koska jos tulevaisuudessa valtuuskunta menee siitä yli, niin silloin se tarkoittaa 10-12 tunnin automatkaa, ellei käytetä jotain muuta liikennemuotoa, kuten helikopteria tai jotain. Jerevanissa tapasimme ensin ulkoministeri Nabantjanin, joka tässä kokouksessa keskittyi pääasiassa Vuoristokarabahin. Hän mm, korosti Azerbaidžanin rikkomuksia. Hän myöskin sanoi, ettei hän tällä hetkellä ajat, hän ajattelee, että tämän rajan ylittämistä ei voi pitää minään luottamusta rakentavana toimenpiteenä, kuten Sochin lopujulistuksessa sanottiin. Hän myöskin kertoi heidän näkemyksensä Kasanin epäonnistumisesta ja se on täysin erilainen kuin Azerbaidžanin näkemys. Ja tästä johtuen haluaisimme suosittaa Afetille, että se tapaisi Minskin ryhmän varapuheenjohtajan ja kuulisi sitä täällä valiokunnassa, koska olisi hyvä kuulla myös Minskin ryhmän varapuheenjohtajan näkemys siitä, miksi Kasan epäonnistui. Nimittäin osapuolilla on tässä hyvin erilaiset näkemykset asiasta, joten tämä on yksi suosituksistamme tämän kokouksen jälkeen, että käydään mielipiteen vaihtoa Minsk-ryhmän varapuheenjohtajan kanssa. Sitten mm, presidentti Sarkasianin kanssa käytä, käyty keskustelu oli hyvin avoin ja hedelmällinen. Jälleen keskust, keskityttiin hyvin paljon äm, vuoristokarabahin. Hän äh, sanoi, että hän vastusti sitä, että Euroopan unioni korvaisi Ranskan Minsk-ryhmissä. Äh, myöskin korosti sitä, että jos halutaan ylittää raja, niin silloin täytyisi ottaa suoraan yhteyttä vuoristokarabahin viranomaisiin. Mutta tilanne on ehkä Armeniassa tai Armenian kanta on hiukan muuttunut viime viikkojen aikana tästä aiheesta ja ehkä lähipäivinä saan jotain uuden, uutta tietoa tästä asiasta. Sitten assosiaatiosopimukset tapasimme varaulkoministerin Asta Kasjanin, joka on myöskin pääneuvottelija assosiaatiosopimuksen suhteen. Hän korosti kaikkien armenialaisten poliittisten puolien luiden konsensusta siitä, että pitäisi lähentyä Euroopan unionia. Ja tämä on myös vallalla oleva julkinen mielipide. Ja 22 28 luvusta oli jo päätetty. Armenia aloitti vapakauppasopimusneuvottelut ja myöskin viisumihelpotusneuvottelut. Ja sitten tapasimme, mitä tulee kansalaisyhteiskuntaan, Aivoriihin ja muiden edustajien tapaamiseen. Siellä on epäluottamusta hallitukseen, maahanmuutto on lisääntynyt ja on hyvin vähän näköalaa nuorisolle Armeniassa. 6. toukokuuta on vaalit, jotka on koe uudelle vaalilainsäädännölle. Myöskin korostettiin oikeus laitoksen vähäistä riippumattomuutta. Meidän valtuuskuntamme korosti aina sitä, että tämä on hyvin tärkeä vaihe Armenialle, se, että nämä vaalit ovat oikeudenmukaiset ja avoimet, ja me tulemme mittaamaan heitä näiden vaalien mukaan. Sitten Georgiasta ja Bilisistä meillä oli illalla mahdollisuus tavata suurlähettiläs Filip Dimitrov ja EUn valvontamission varajohtaja äh, suurlähettiläs Dimitrov antoi meille varsin myönteisen kuvan Georgian uudistusagendasta ja edustus äh, vara puheenjohtaja kertoi meille ennaltaehkäisymekanismeista ja kaupan avaamisesta Abhaasian alueelle, mutta tämä ei kuitenkaan ollut meidän valtuuskuntamatkamme pääpainopiste tarkastella Georgian tilannetta. Johtopäätöksenä oli hyvin hyödyllistä yhdistää nämä matkat kahteen maahan, kuulla kansalaisyhteiskunnan edustajia ja hallitusten edustajia, erityisesti näitä kahta presidenttiä, mitä tulee EU-integraatioon, on erittäin tärkeää nähdä erot Aserin Azerbaidžanin viranomaisten välillä, jotka ovat vähemmän kiinnostuneita assosiaatiosopimuksista, enemmän strategista kumppanuudesta, ja sitten taas Armenian kohdalla, jossa ollaan enemmän kiinnostuneita assosiaatiosopimusta ja lähentymistä EU-hun, vuoristokarabahista. Kummatkin osapuolet olivat tyytyväisiä Affet valtuuskunnan tuloon ja aserbaidsanilaiset olivat valmiita myös helpottamaan pääsyämme sinne, kun taas Armenia oli varovaisempi. Mutta toivon, että tulevaisuudessa voimme olla menestyksekkäämpiä ja toivottavasti Euroopan parlamentin Ulkoasian valiokunta voi ylittää tuon rajan ja vierailla Pohjois-Karabahissa kaikilta puolilta, myöskin Azerbaidžanin puolelta. yhteistyö erityislähettiläämme suurlähettiläs Lefortin kanssa, jonka tapasimme aluksi ja jonka kanssa kävimme mielipiteen vaihtoa on ollut hyvä. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että haluan kiittää yhteistyöstä EU-edustusten kanssa Bakussa ja Jerevanissa. Sieltä saimme täyttä tukea Bakusta äh, suurlähettilältä. Siellä oli hyvin ammattimaista ja hyvää tukea ja tyydyttävää tukea saimme myöskin Jerevanista. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Ja, wir äh, Nyt tarkoitus on... Niin, sydämelliset kiitokset. Ehdotamme, että käymme nyt keskustelun myös molemmista mietinnöistä. Joten rouva Jäätteenmäki saa nyt ensin puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olikin erinomaista, että tässä alussa kuulimme selvityksen maiden Armenian ja Azerbaidsanin tilanteesta. Ja siitä käy varmasti hyvin ilmi, että kompromissien laatiminen ja mielipiteiden sovittaminen yhteen kaikilta osin ei ole helppoa, koska Armenialla ja Azerbaidsanilla on joissakin asioissa täysin vastakkaiset kannat. On siis ollut erittäin mielenkiintoista tehdä työtä Azerbaidsan ja Armenia-raportin kanssa ja olen hyvin iloinen, että niin moni teistä on halunnut vaikuttaa tähän mietintöön. Itse asiassa, jos olen rehellinen, niin vähemmätkin muutosesitykset olisivat riittäneet, mutta me kuitenkin löysimme kompromissit, että ei, ymmärrän ihan hyvin sen. Ja ei, muutoksia tehdään silloin, kun on tarve, mutta te tiedätte, että kun niitä tehdään paljon, niin silloin vastakkaisten näkemysten sovittaminen ei ole aina helppoa, mutta yhdessä teidän kanssamme, kanssanne olemme nyt sitten onnistuneet saamaan kompromisseja. Minä haluan kiittää varjoraportoiria ja myös Armenian mietinnön laatijaa Tuomas Porepaa ja näitä Armenian varjoraportoiria myös, koska yhdessä me olemme näitä katsoneet, koska ei voi olla niin, että Azerbaidsan mietintö kirjoitetaan eri ta- täysin eri tavalla kuin Armenian mietintö, vaan nämä pitää olla samansuuntaisia ja melko samanlaisia tietysti ongelmissa, jossa on sitten erilaisuutta, niin niihin otetaan eri kanta, mutta yhteisiin ongelmiin pitäisi löytää samanlainen näkemys ja toivottavasti myös täysistunnossa ja täällä äänestyksessä äh, niin, että ei parlamentille tule sellaista tilannetta, että sanottaisiin erilaisia kantoja. Mutta nyt, jos nämä hyväksytään, niin näin ei tule käymään. No, Nagorno-Karabah oli tietysti se, mistä eniten tuli muutosesityksiä ja se on se vaikein asia. Ja täälläkin jo siihen kiinnitettiin huomiota, eli tämä Minskin ryhmä on tehnyt aika hitaasti työtä. Tulosta ei ole. Ja se on kyllä ongelma, että siellä ei ole EUlla omaa edustajaa, vaan Ranska on siellä Ranskana, se ei ole EUn edustajana. Eli toivottavaa olisi, että EU ottaisi suuremman roolin tulevaisuudessa tässä konfliktin ratkaisussa. Se olisi sen alueen etu ja myös EUn etu. Sitten vähän näihin yksityiskohtiin. Eli tämä Nagorno-Karabakh oli se isoin asia, joka aiheutti keskustelua, mutta jos nämä kompromissit kaksi ja viisi hyväksytään, niin nämä loput asiat tähän, tähän samaan liittyen tulevat katetuiksi. Ja nyt näyttäisi siltä, että tässä asiassa todella on löydetty yhteinen näkemys. Haluaisin silti korostaa, että, että tämä assosiaatiosopimus ei tietystikään ratkaise tätä ongelmaa, ja ne ovat eri asioita kuitenkin. Assosiaatiosopimus on EUn ja äh, näiden maiden välinen ja sitten Nagorno-Karabakh on näiden kahden valtion, jossa tietysti EU toivottavasti pystyy olemaan ratkaisussa mukana. No, nämä puutteet Azerbaidsanin kohdalla itse asiassa tuossa edustaja Kovatset jo sanoi, siellä on ihmisoikeuspuutteita, mutta täytyy myöntää, että siellä on tullut nyt, siellä on tämmöisiä mielipidevankeja juuri vapautettukin, että on positiivistakin näkyvissä. Mutta että täällä on otettu nämä ongelmat esille, on tuotu energia-asia, joka ei tietysti ole ongelma siinä mielessä kuin ihmisoikeudet, mutta pyritty löytää tasapaino. Sitten mä haluaisin ottaa tämän euroviisuasian myös esille, koska täällä on tehty siihen, siihen tuota, muut, niin kuin tarkistus, eli että poikotoitaisiin. En kannata sitä. Ja sanoisin vielä perusteluksi senkin, että Euroopan unionin maissakin on erilaisia kilpailuja ja on ihmisoikeussopimusten vastaista toimintaa. Otan nyt vaikkapa Englannin esimerkiksi. Siellä on olympialaiset, mutta se on saanut juuri Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomion. Minusta meidän pitää kuitenkin olla sitten tasapainoisia näissä asioissa, että emme yhtä valtiota kohtele toisella tavalla ja toista sitten toisella tavalla. Mutta tämä on mielipidekysymys. Sitten yleisesti vielä, niin minusta näissä molemmissa mietinnöissä on kiitosta ja kritiikkiä tasapainoisesti ja siinä kiitos teille, jotka olette olleet mukana. Ei sitä olisi yksi ihminen tai kaksi ihmistä saatu. Ja tässä on pystytty keskittymään olennaisiin. Sen sijaan en pitäisi hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti ottaisi kantaa Venäjän ja Turkin ulkopolitiikkaan tässä mietinnössä, joka käsittelee EUn ja Azerbaidsanin välistä assosiaatiosopimusta. Nämä ovat erillisiä raporttien aiheita, vaikka se onkin ongelma, mutta se on, se on toisen raportin asia. Sitten komissiolle haluaisin viestittää, että samaan aikaan kun se pitää huolta EUn intresseistä, sen on huomioitava Azerbaidsan ja Armenia tasavertaisina neuvottelukumppaneina. EU on mielestäni vältettävä ulkopolitiikassa sellaista ylemmyyden tuntoa ja pesservisser ajattelua. Ajatustavat eivät mene aina yksin. Historia on erilainen, kokemukset ovat erilaisia – mutta yhteistyöllä me päästään, pääsemme eteenpäin, mutta ei sellaisella pesservisser-ajattelulla. Kiitoksia. Vielen Saat darauf hinweisen. Kiitoksia. Kyllä Azerbaidsanin ja Iso-Britannian välillä nyt kuitenkin on jonkin verran eroa, eikö totta? Eli ei, eivät nämä nyt ehkä kaikilta osin ole täysin vertailukelpoisia. Kollega Gaaler tuota myös jotain huomioi välistä. Se ei kuitenkaan kuulunut tulkeille. No niin, nyt puheenvuoron saa herra Tanok joka on nyt esittelijän puolesta käyttämässä puheenvuoron. Kiitoksia kyllä. Tosiaan minun ja Serpaitseni välillä on varsin suuri ero, enkä nyt mielellään näitä lähtisi vertailemaan toisiinsa. Katsotaan nyt vaikkapa ihan tätä ihmisoikeustilannetta ja mitä tulee vankien äänioikeuteen, niin varmaankin iso britannian parlamentti tekee tästä päätöksen. No, me olemme, Iso-Britannia on Azerbaidsanin suurin ulkomainen investoija. Ää, äh, ensin haluaisin pyytää anteeksi sitä, että herra Poreba ei pääse paikalle tänään. Hänellä on hyvin kiireinen ää, äh, poliittinen tärkeä meno ja hän pyytää todella anteeksi ja minä puhun nyt hänen nimissään. Suottehan anteeksi, jos nyt en tiedä kaikkia Armeenian liittyviä yksityiskohtia. Toki olen maan suuri ystävä. Esittelijä haluaa kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvistä tarkistuksista. Niitä on kai 121 ja kompromissitarkistuksiakin 10. Ja niin kuin Rova Jäätteenmäki mainitsi, yksi suurin ongelma molemmissa mietinnössä. mietinnöissä erityisesti tässä mietinnössä, liittyen poliittisten ryhmien väliseen sopimukseen on tapa juuri löytää tähän Malkan silmässä, eli Nagorno-Karabakh-kysymykseen yhteinen linja. Ja tätä on kai pidetty yhtenä tämänhetkisen poliittisen tilanteen kaikkein epäselvimpänä kysymyksenä. Tällä hetkellä useimmat poliitikot eivät kyllä edes tiedä, mikä tämä Nagorno-Karabakh eli vuoristokarabah on. Joka tapauksessa mitä tulee tähän mietintöön sen aikatauluun, siitähän toimitetaan äänestys piakkoin huomenna. Huomenna tästä äänestetään valiokunnassa ja avainpäivämäärät ovat parlamenttivaalit Armeniassa 6. toukokuuta. Ja meille on luvattu, kaikille koko maailmalle on luvattu, että nämä vaalit toimitetaan – avoimesti ja rehellisesti. Myös meppejä on lähdössä vaalitarkkailijoiksi. Ja tämä on tietenkin tärkeää Armenian kansalle. Te, jotka ette tunne Armenian maantiedettä, teille kerron, että maa on pieni. Eh, se on pieni kooltaan. Se on Euroopan neuvoston jäsen, itäisen kumppanuuden jäsen. Ja ihan yleisenä huomiona liittyen Etelä eh, Kaukasuksen tilanteeseen, niin vaikka halutaankin vahvistaa yhteistyötä Brysselin ja EUn jäsenvaltioiden pääkaupunkien välillä, niin kuitenkin on strategisista kysymyksistä ollut varsin vaikea löytää yhteistä linjaa esimerkiksi mitä tulee energiaan. Tämä on minun kantani ja myös esimerkiksi georgialaiset ovat olleet sitä mieltä, että Armenia usein jää ikään kuin puristuksiin Georgian, Azerbaidsenin ja Turkin yhteistyössä, että se jää hiukan jalkoihin, erityisesti mitä tulee näihin energiakäytäviin. Ja yksi esimerkki ja tärkeää myös britti investointialueella on juuri tuo energiakäytävä, mutta esimerkiksi armenialla ei siihen ole pääsyä. Äh, mitä tulee Venäjältä tulevaan energiaan. Ja äh, Meillä on hyvin vanha ydinvoimareaktori, joka sitä paitsi sijaitsee alueella, jolla tapahtuu maanjäristyksiä ja vuoteen 2016 mennessä on kai nyt tarkoitus se saattaa pois käytöstä. Armenia on hyvin innostunut assosiaatiosopimuksesta ja laajasta kauppasopimuksesta ja on käynnistämässä neuvotteluja mm, viisumivapautus kysymyksessä samoin ja ylipäätään meillä on tämä laaja paketti Ukrainan kanssa muun muassa ja Armenia nyt on kulkemassa tätä samaa prosessia. Ja nyt äh, halutaan todella nämä vanhat sopimukset korvata äh, assosiaatiosopimuksella ja myös vapaa kauppasopimuksella ja niin edelleen, joihin toki liittyy myös tämä ihmisoikeusulottuvuus. Ja tämä liittyy tietenkin sitten myös äh, viisumi vapautuskysymykseen. Ja koko tämä Armenia-kysymys, jos ajatellaan filosofisesti ja ulkopoliittisesti, edustaa dilemmaa sen suhteen, että ulkopolitiikan ehdoton periaate on itsemääräämisoikeus sekä alueellinen koskemattomuus ja me eh, koordinaat minä myös ECRn eh, e edustajana ja koordinaattorina olen sitä mieltä, että tilanne on varsin ongelmallinen ja kyllä monet tekijät on otettava huomioon ja siksi nämä kaksi asiaa itsemääräämisoikeus sekä alueellinen koskemattomuus liittyvät liittymättömästi aivan yhteen ajatellen koko ulkopolitiikan moraalia ja ottaen huomioon myös 20 vuotta sitten tapahtunut hyvin verinen sisällissota. Kun me neuvottelemme maan kanssa, jotkut parlamentissa ovat sitä mieltä, että on menty pidemmälle kuin Minskin ryhmässä, ja esittelijä ja minä ja poliittinen ryhmäni niin katsomme, ettei tule mennä nopeammin kuin mihin Minskin ryhmä itse on valmis. Ja niille, jotka ovat kiinnostuneita, haluaisin muistuttaa, että Ranska on Minskin ryhmässä keskeisin toimia. Ja tässä tietenkin myös Euroopan unionin edut ovat pelissä. On, tämä on hyvin tärkeä ja Rouva Jäätemäki omissa ö, huomioissaan omassa puheenvuorossaan muistutti myös siitä, että näiden Azerbaidsan ja Armenian mietintöjen tulisi olla samanlinjaisia kuitenkin. Muutenhan tämä osoittaisi tämän valiokunnan työn epäjohdonmukaisuuden ja luonnollisesti Tämä olisi epätoivottavaa. Olen iloinen voidessani todeta, että meillä on 10 kompromissia, 121 tarkistusta siis. Useimmat näistä tarkistuksista ovat, kompromisseista ovat ihan selkeitä linjalta ja kompromissi 6 on itse asiassa avain kompromissi ja se viittaa siihen, että Minskin ryhmän mikä on Minskin ryhmän muotoilu ja sanamuoto, mutta tästäkin on pyydetty kohta kohdalta äänestystä ja me olemme sitä mieltä, että kompromissit tulevat pakettina ja jos tämä kompromissitarkistus irrotetaan paketista, olisi hyvin vaikea saada tuki tälle mietintöön luonnokselle ja herra Porepankin olisi vaikea äänestää puolesta, jos tätä kompromissipakettia lähdettäisiin rikkomaan. No niin, äh, ja nyt mielelläni kuulen varjoesittelijöiden ja muiden huomioita, jotka voisitte välittää esittelijällemme Porepalle. Kiitos. No niin, rouva Makove. Thank you. Um never be let, you never stop a mistake. Ette koskaan päätä herra Predaan. I'd like to say a few words on Azerbaijan. Azerbaijanista, jossa olen varjoesittelijänä, ja minäkin osallistuin yhteiseen matkaan Azerbaijaniin ja Armenian. Ensin Meille kaikille on selvää, että kumppanuutemme Azerbaidžanin kanssa on sellaista, jonka pitäisi perustua yhteiselle arvolle, ihmisarvolle, demokratialle, oikeusvaltioperiaatteelle. Maa on tehnyt selväksi, että se aikoo kehittää demokratiaa, mukaan lukien kyseiset arvot, mutta vielä puutteita on. Me tapasimme kansalaisjärjestöjä ja on kertomuksia ihmisoikeusrikkomuksista kuultu maa on ollut itsenäinen vasta 20 vuotta, mutta silti odottaisimme siltä suurempia ponnisteluita ja näiden asioiden pitäisi tulla erittäin vakavasti huomioiduiksi. Mitä tulee assosiaatiosopimukseen, josta komissio on neuvotellut, ja nyt juuri kuulemme herra Kovatsekilta, että Azerbaidžan ei niin innokkaasti tätä haluakaan. En ole tästä nyt niin varma. Me tarvitsemme oikeusperustan. Tämä voisi olla strateginen kumppanuus esimerkiksi, mutta en kuitenkaan sanoisi, että Azerbaidžan ei halua assosiaatiosopimusta. Mielestäni ajatuksena on, että jos voidaan olla sopimustekstissä joustavia eikä anneta tällaista tiettyä formaattia ja pyydetä sitten vain maata allekirjoittamaan teksti. Sitten viisumihelpotus ja takaisinottoneuvotteluista. Tämä alkoi maaliskuun alussa Azerbaidsanin kanssa. Tämä on siis ihan uutuusasia. Tätä kautta voimme laajoittaa laajentaa keskustelujamme liikkuvuuden puolelle, mitä tulee energiayhteistyöhön. Azerbaidsan EU-kumppanuus on jo olemassa. Maa on ollut läheinen kumppani. Se on pyrkinyt varmistamaan energialähteiden monimuotoistamista ja varmistanut kaasuputkien kulun tänne. Rouva Makovei, voisimmeko keskittyä tarkistuksiin? Niin, tarkistuksista koskien Nagorno-Karabahia, Vuoristo-Karabahia. Me hyväksyimme suurimman osan näistä kompromisseista tai sovimme niistä yhdessä, on erittäin tärkeää mielestäni kor- korostaa luottamuksen kehittämistä ja mm, demilit militarisointia ja salaampujien poistamista ja että vedetään maan joukot pois Nagorno-Karabahista ja koko alueelta. Edelleen pitäisi estää erilaisia välikohtauksia ja estää äh, rintamalinjalla tulitaukorikkomukset ja varmistaa, että pakolaiset pääsevät palaamaan kotipaikoilleen. Sitten tarvitaan monin, monin kansainvälistä rauhan turvaamista, että kaikki todellakin toteutuu ja valvotaan. Vielä tarkistuksista. Jotakin puuttuu mielestäni esimerkiksi siitä, kun Armenian joukkojen poistaminen mainitaan vain sen puhutaan vain Nagorno-Karabahin ympäröivistä alueista, jotka ovat miehitetty, eikä ollenkaan puhuta Nagorno-Karabahista. sen tämä virhe ehkä johtuu alkuperäisestä tekstistä, tekstistä. Tämä on varmaan tekninen virhe. Ja vieläkin korostaisin sitä, mistä eilen sovimme, kun keskustelemme kokouksessa monen monenkeskistä rauhanturvaamisesta. Mitään Sopimusta ei ole olemassa tulevasta kansanäänestyksestä, jossa päätettäisiin justi sitovasti maan asemasta jatkossa. Ja meidän ei mielestäni pitäisi sanoakaan, että tällainen kansanäänestys ja äh, sitova päätös Nagorno-Karabahista on tarpeen. No, lopetan puheenvuoron tähän. Nichten. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt tämän kompromissitarkistuksen, siinä äh, Minsk-periaatteen tietyt kysymykset äh, otetaan huomioon, mikä me nyt tätä Minsk-julistusta miten, mitenkään voi lähteä muuttamaan. Seuraavaksi herra Alaki. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Menen suoraan näihin tarkistuksiin, koska uskon, että yleinen keskustelu on jo käyty. Vain yksi äh, huomio. Uskon, että tämä on erittäin hyvä äh, asiakirja Euroopan parlamentilta. Hyvin vaikea, mutta äh, oikeudenmukaiset neuvottelut on saatu päätökseen eri ryhmien välillä ja olemme saaneet aikaan yhteisen kannan, joka kummassakin kysymyksessä sekä Azerbaijanin Armenian kohdalla on se, että ja se, että me hyväksymme saman tekstin tärkeissä kysymyksissä on erittäin tärkeää. Meillä on hyvin selkeä parlamentin kanta, joka on erittäin hyvä panos, jolla voidaan kääntää sivua erityisesti vuoristokarabah-kysymyksessä. Me, nämä tärkeimmät kysymykset, energia ja vuoristokarabah, niin siinä meillä on kaksi erittäin hyvää kompromissitarkistusta. EPP-kollegamme jo kuvaili nämä tärkeät kysymykset. Ne ovat hyödyllisiä, koska ne ovat konkreettisia ja riittävän yksityiskohtaisia mitä tulee vuoristokarabahin konfliktin ratkaisemiseen. Mitä tulee sitten energiahuollon monimuotoistamiseen, niin tarkistus 6 on mielestäni oikein hyvä. Siinä on oikein järkevä kanta. Joten uskon, että alueella tämä otetaan vastaan vakavasti otettavana ja oikeudenmukaisena panoksena suurten ongelmien rauhanomaiseen ratkaisemiseen alueella. Joten toivon, että äänestys huomenna AFETissa äh, tukee näitä äh, meidän kompromissiamme ja sopimuksiamme ja että äänestys täysistunnossa ei sitten ole ristiriidassa kaiken tämän työn kanssa, jonka me olemme tehneet. Kiitoksia. Thank you. I would also, uh, first... Kiitos. Aivan ensiksi haluaisin kiittää molempia esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Ei se tosiaan helppoa ollut, koska meillä oli monia asioita huomioon otettavana. Vierailimmehan moni, molemmissa maissa ihan vastikään ja vuoristo Karabahin kiista liittyy molempiin maihin ja se piti molempiin teksteihin ja kompromisseihin saada sekin mukaan. Ja kyllä mielestäni me yleisesti ottaen saimme hyvän paketin sitten kasaan. Mitä tulee kompromissiin yksi, niin olen niin tarkistus kaksi ja Azerbaidsana kuusi Armenia, niin kyllä se kattaa koko joukon asioita – mutta osa, jota pidän edelleen ongelmallisena ja ehkäpä haluaisin kollegoilta tästä kuulla, on tämä viimeinen osa, jossa puhutaan mahdollisesta kansanäänestyksen järjestämisestä sen jälkeen, kun pakolaiset ovat palanneet. Ihan avoimesti kerron, saman kuin kerroin eilen varjoesittelijöiden kokouksessa, että pyydän edelleen tästä erillistä tai kohtakohdalta äänestystä, koska haluamme todella toki, että ihmiset saavat vapaasti ilmaista kantansa, mitä tulee tähän kysymykseen, mutta ongelma on nyt se, että kaikissa tapauksissa, kun katsoo muita maailman kolkkia, joissa on ollut sotaa ja sen jälkeen miehitys ja sitten on pyydetty kansanäänestystä, niin kysymys on aina se, että ketkä päättävät kansanäänestyksessä ne, jotka asuvat maassa tällä hetkellä, he, jotka ovat palanneet pakolaisuudesta vai mahdollisesti paineiden jäl- jälkeläiset lapset, jotka ovat nyt ehkä palanneet. Ja tämä on täysin avoin kysymys edelleen. Länsi-Sahara on tästä erinomainen esimerkki. Eli miksi pyytäisimme jotain, minkä tiedämme johtavan suureen ongelmaan? Siksi pyytäisin todella tästä kohta kohdalta äänestystä. Tiedän, että sopimus tehtiin. Minun täytyy sanoa, että me emme sopimuksen alussa olleet sen osapuoli. Tämä oli tiettyjen poliittisten ryhmien sopimus, joten minä pidän kyllä tätä sanamuotoa ongelmallisena. Pyydän todennäköisesti kohta kohdalta äänestystä syystä, jonka kerron ei siksi, että minä kansanäänestyksiä periaatteessa vastustan, vaan siksi, että niiden yksityiskohdat on äh, aina äärimmäisen vaikea määritellä ja ne johtavat sitten äh, kaiken näköiseen äh, poliittisten päätösten lykkäämiseen. Tämä on mielestäni ongelmallista. Kuitenkin nyt voisin viitata muihin tarkistuksiin, joita itse olen tehnyt ja muutkin kollegat ovat tehneet ja joita ei sisällytetty näihin kompromissitarkistuksiin. Pyytäisin kollegojen tukea näille tarkistuksille. Yksi niistä liittyen Azerbaidseniin, pidän tätä hyvin tärkeänä, on se, että pyydetään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöön panemista Azerbaidsenissa. Olen ollut Farhat ja Rahid Ali Lepin kahden veljeksen äh, asianajan yhteydessä ähm, ja ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että Azerbaidsan on syyllistynyt siihen, että he eivät ole saaneet oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja pyydettiin heidän vapauttamistaan ja vahingonkorvauksia heille. Mutta veljekset ovat edelleen vankilassa, eli ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä ei ole täytäntöön pantu maassa. Pyytäisin, että tämä tarkistus saisi tukenne. Azerbaidsaniin liittyen on myös tämä erityis kertomus liittyen poliittisiin, tai tämä erityiskertomuksen esittelijä, joka ei ole saanut pääsyä maahan, hänen tulisi voida mennä katsomaan ihmisoikeustilannetta. Ja tälle pyytäisimme tukea. Sitten on muita tarkistuksia, joita olen tehnyt niin Aserbaidsen mietintöön kuin Armenia mietintöönkin. Ja pyytäisin tukea tarkistukselle 72 Aserbaidsen mietinnössä. Ja tämä tarkistus 72 pyytää tämän pyytää, että kumpaankaan näistä kahdesta maasta ei toimitettaisi aseita, koska molemmissa maissa sotilasbudjetti, puolustusbudjetti ja ylipäätään koko tämä aseistautumiskehitys on erittäin huolestuttava. Jos näille maille toimitetaan aseita, niin tämä johtaa pikemminkin siihen, että konflikteja ei saada ratkaistua ja ratkaisua ei löydetä. Aseiden toimittaminen näille maille ei ole asia, jota me Euroopan parlamentissa voimme tukea. Sitten vielä yksi asia. RAC, tämä ympäristökeskus. On aivan ilmeistä, että eivät ympäristökysymykset tunne valtion rajoja ja siksi tarvittaisiin yhteistyötä. No niin, sitten vielä yksi tarkistus, jos puheaika tässä on loppumassa. Tarkistuselle pyydän sillekin tukeanne. Se liittyy Armeniaan. Metsämonin, äh, pyydämme, että tämä Metsämonin äh, ydinvoimalla suljetaan. Kiitoksia ja kehut sitä, että englannin taitonne on niin erinomainen. Minäkin haluaisin tässä viitata yhteen asiaan. Me puhumme tässä nyt siitä, että mitkä ovat Minskin ryhmän perusperiaatteet, ja sitten poistamme perusperiaatteesta ne, jotka, joista emme pidä siis minun täytyy kyllä rehellisesti teille sanoa, että harvoin, harvoin poliittisella urallani minua on niin kovasti lobattu kuin tässä kysymyksessä molempien osapuolten taholta. Ja mielestäni tämä on ollut kyllä aivan kestämätöntä. Ja kaikki haluavat jotain lauseen puolikkaita täältä poistaa eh, niin, että näistä Minskin periaatteista tulee sitten epätasapainoiset jomankumman hyödyksi tai hyväksi millä tavoin Armenian joukkojen tulisi vetäytyä vuoristo Karabahista. Ei sitäkään, se on osa periaatteita. Joko me luotamme siihen, että nimeämme nämä kaikki periaatteet, emmekä lähde tässä nyt näitä periaatteitakin vielä muokkaamaan jommankumman osapuolen puolesta. Tai sitten kirjoitamme tähän vain vuoristo Karabah, piste ja poistamme kaiken, mitä tulee sen jälkeen niin sitten ei tarvitse kiistellä sitä, että mitä tulee mukaan ja mitä ei. Emme me tätä konfliktia ratkaise, jos otamme yksipuolisesti kantaa jomankumman osapuolen puolesta. Ottakaa se nyt ihmeessä huomioon, hyvät naiset ja herrat. Jos me haluamme antaa panoksemme, niin meidän täytyy tunnustaa kaikki nämä periaatteet. All of the Minsk Group Basic Principles. Kaikki Minskin ryhmän perusperiaatteet. Pyytäisin tämän muist- teidän kaikkien muistavan. Jos me poistamme sieltä jotain, niin sitten aina jompi, joku osapuoli pitää tätä ongelmallisena. Eli joko ne säilytetään kokonaan tai sitten poistetaan kaikki ja todetaan vaan, että periaatteet yleisesti ottaen kaikki. Mutta ei niin, että tässä nyt otetaan kantaa jommankumman osapuolen puolesta – koska muuten käy niin, että sitten se toinen osapuoli, joka katsoo itseään kohdellun nyt tässä väärin, niin ei sitten hyväksy mitään, mitä me täällä sanomme. Ja yksi osa näitä periaatteita on esimerkiksi se, että kansa saa ilmaista tahtonsa. Ja miten se sitten tapahtuu, niin se on ihan toinen juttu. Mutta ei tässä nyt voida periaatteita lähteä poistamaan. Kyse on itsemääräämisoikeudesta. Ei käy. Sittenkään tässä ei edistytä. Pyytäisin teitä nyt todella ottamaan tämän huomioon. Seuraavaksi rouva, herra ja herra Donkis, olkaa hyvä. No? Eh, Provera. Sitten Provera. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijöitä ja uskon, että on tehty hyvää työtä kompromissitarkistusten suhteen. En nyt toista kollegojen huomioita, eh, jotta en tässä käyttäisi liikaa aikaa, mutta haluaisin korostaa erästä asiaa, koska kummatkin osapuolet, eh, Arabi, Armenia ja Azerbaijan, pyytävät, anteeksi, pyytävät eh, neuvotteluja. Eh, Azerbaijan haluaa strategista kumppanuutta, Armenia taas todellista assosiaatiota. Haluaisin muistuttaa, että meillä on myös itäinen kumppanuus auki Ähm, Pragan, Prahan julistuksen mukaisesti. Tässä itässä kumppanuudessa sekä Azerbaijan että Armenia äh, sitä sekä Azerbaijan että Armenia ovat kiinnostuneita. Kompromissa kuudessa on tärkeä kohta, kun siinä sanotaan, että neuvottelujen täytyy olla sitovia tai yhteydessä uskottaviin sitoumuksiin ja todelliseen edistykseen. Tämä on erittäin tärkeää, koska se menee pidemmälle kuin joku periaatejulistus. Ja jos se jätettäisiin näin, niin se olisi täysin erillinen mietinnössä, mutta tässä on kyse todellasta sitoumuksesta, ja jota Euroopan parlamentti vaatii, ja Euroopan parlamentilla on oikeus pyytää tällaisia sitoumuksia, joten minä olen sitä mieltä, että tämä pitää pitää tällä. Sitten tämä edustaja Tannokin esittämä kysymys. Hän viittaa alueelliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuksien. Tämä on vanhaa kiista, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että käydään neuvottelua jonkun laittoman tilanteen pohjalta, koska jonkun alueen miehittäminen on aina laiton tilanne YK mukaan ja EUn mukaan, joten meillä on jonkinlaisia perusperiaatteita, joita on joka tapauksessa kunnioitettava. Ja sitten lopuksi haluaisin sanoa, että kuten olemme Georgian kohdalla useasti vaatineet, nimittäin että venäläiset joukot vetäytyvät sieltä, niin samalla tavoin voimme vaatia, että vuoristokara Bahissa, joka on pakolla miehitetty alue, on pidettävä yllä alueellista koskemattomuutta, eli Armenian joukkojen on vetäydyttävä sieltä. Olen samaa mieltä Lunacekin kanssa tästä kansanäänestyksestä. Se on asia, johon ei voida koskea, mutta tietenkin tätä voidaan muuttaa. Jos kansanäänestys pidetään jonain päivänä, eikä jonain, tai siis tiettynä ajankohtana eikä aina toisena ja jätetään pitkä aika siihen väliin, niin sitten tilanne voi muuttua. Kaikki kansanäänestykset, joita täällä on käyty, on meilläkin on hyvä esimerkki tästä. Minulla on hyvin paljon sanottavaa vielä, mutta yritän pitää kiinni puheenjohtajasta, kuten Elmar Brock on pyytänyt. Ja, danke, Kiitos puheenjohtaja valtuuskunnan vierailun jälkeen kolme huomiota. Vuoristokarabah on aivan jumissa molempien osapuolten kohdalla ja se voidaan ratkaista vain pakettina. Ei ole mitään yksittäisiä kysymyksiä, jotka voidaan jotenkin erikseen tästä irrottaa. Joko että tässä mainitaan kaikki Minskin periaatteet tai ei yhtäkään. Ei, emme me voi lähteä tässä valitsemaan. Se tuli meille aivan selväksi, kun kuulimme molempia osapuolia, joko koko paketti tai ei mitään, kaikki tai ei mitään. Tähän liittyen kaksi huomiota. Presidentti Aliyev ei sanonut, että EUn tulisi korvata Ranska – hän kuitenkin äh, he viittasi siihen, että äh, presidentti Medvedev on mukana, muttei Obama tai Sarkozy, vaan suurlähettiläät. Ja näin ollen äh, hän ei kuitenkaan tunnut, että Ranska tulisi korvata. Lissabonin sopimuksen mukaanhan Ranska, Ranskan tulisi toimia EUn etujen nimissä ja täytyy toki katsoa, tapahtuuko näin. Toisaalta mielestäni Eh, tämä ei nyt pidä ihan paikkaansa. Mehän kysymme, että entä jos Armenia eh, vetäytyisi yhdestä provinssista, siis koko sotilasvalta. Ja täällä todetaan, että presidentti ei antanut selvää vastausta, didn't give a clear answer. Mutta minun eh, nähdäkseni hän antoi hyvinkin selkeän vastauksen. Hän sanoi, että jos me lähdemme yhdestä provinssista, niin sitten meiltä kysytään, että miksei toisestakin ja syntyisi tällainen dominovaikutus. Eli minun mielestäni hänellä on hyvin kova linja, joko pakettiratkaisu tai ei mitään. Elma Brock on aivan oikeassa. Kyllä meidän täytyisi nyt toimia tämän Minskin ryhmän vanavedessä. vedessä ei eh, Euroopan unionilla ole mitään syytä lähteä jotain omaa erityisroolia konfliktissa hakemaan. Sitten assosiaatiosopimuksesta. Täällä on todettu, että Armenia on edistynyt hyvin, mutta Azerbaidsan ei oikeastaan edes halua mitään assosiaatiosopimusta. Ministeri Asimos sanasta sanaan totesi, että eh, sain Brysselistä jotain, mille minulla ei ole käyttöä assosiaatiosopimus. Emme me sitä halua. Haluamme jotain muuta. Haluamme strategisen kumppanuuden öljystä ja kaasusta ja jostain, mutta emme suinkaan kaikkea sitä, mitä EU haluaa, arvoja ja periaatteita ja äh, tapoja toimia, toimintatapoja. Ei. Mutta sitten meillä on kyllä äh, tässä pieni ongelma koska assosiaatiosopimuksen haluamme eh, yhdistää rauhanomaiseen ratkaisuun, mutta jos osapuoli ei halua mitään assosiaatiosopimusta, niin viimeistään vuoden kuluttua eteemme nousee kysymys, että tuleeko tätä assosiaatiosopimusta Armenian kanssa sitten Tuleeko se pistää jäihin? Hehän haluavat saattaa neuvottelut päätökseen tämän vuoden aikana ja sitten parlamentin täytyy päättää, että pistämmekö me Armenian sopimuksen jäihin, koska Azerbaidsanin kanssa asiat kestävät pidempään eikä päästä eteenpäin, kun he eivät he edes halua koko sopimusta. Sitten vielä kolmas huomioni liittyen poliittiseen tilanteeseen. Kyllä, poliittinen eh, tilanne Azerbaidsanissa on hyvin vaikea ja mielestäni euroviisuja ei tulisi boikotoida, vaan käyttää hyödyksi Meillähän on tällainen äh, Singing for Democracy tai äh, Solidarity, eli kyllä meidän täytyisi demokratiaa ja ää, äh, mielipiteen vapautta tuoda pikemminkin esiin tässä Euroviisukilpailussakin. Tällä hetkellä maassa ei ole vapautta ja meidän tulisi tietenkin kansalaisia siellä auttaa. Pyytäisin ehkä, että kollegat eh, puhuisivat noin kaksi minuuttia kukin. Meillä on eh, vielä todella pitkä puhujalista eikä enää niin paljon aikaa. Kirillov, seuraava. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, koska olen ensimmäinen, jota tässä rajoitetaan puheen suhteen, niin sanon sitten vain, että mietintö uudesta EU-strategiasta etelä kaukasuksessa Se hyväksyttiin suurella enemmistöllä, niin sitten parlamentti on vaikuttanut aktiivisemmin unionin toimintaan tällä saralla. Ja tuloksia voidaan jo nähdä sekä ulkosuhdehallinnossa, komissiossa – Poliittisesti viestejä näkyy tiedonannoissa viimeisistä Euroopan neuvoston kokouksista muun muassa. Ja nämä asiakirjat, joista tänään puhumme, niin niiden pitäisi ottaa vielä enemmänkin tämän vierailun, AFETin vierailun lisäksi me vaikutamme tietynlaiseen kehitykseen koskien aktiivisempaa unionin osallisuutta olemassaoloa alueella. Tuen näitä kompromissitarkistuksia. Tarvitsemme sellaista, että osoitamme enemmistövoimaa ja annamme selkeän viestin vuoristokarabahin suuntaan. Meidän pitää olla varmoja siitä, että on tärkeää, että saamme tukevan enemmistön kompromissien taakse. Olen samaa mieltä tietysti siitä, että jostakin asioista voitaisiin keskustella, olla eri mieltä. Miettiössä ei main, tätä mainittu vierailuraportissamme, mutta Armeniassa kuulimme eri yhteyksissä, että Kosovo on heillä esimerkki ja meidän pitäisi varmistaa, että näin ei ole tilanne. On erittäin tärkeää, että edelleenkin toimimme aktiivisemmin erityisesti mitä tulee luottamuksen kehittämiseen, ja niin pitäisi rohkaista näitä ihmisten välisiä yhteyksiä, koska tällä tavalla tietysti voidaan vaikuttaa myös Minsk-ryhmän toiminnan tuloksellisuuteen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că nu trebuie să mai discutăm despre Eurovision pentru... Kiitoksia. Puheenjohtaja ei ole mitään eh, mitään tarpea keskustella euroviisusta, koska se voitettiin Euroopassa. Eurooppa arvosti arvoja eikä poliittista tukea. Minä haluaisin kommentoida eh, tätä kansanäänestysten järjestämistä. Minun mielestäni tästä on turha keskustella tässä mietinnössä. Kansanäänestys on poliittinen ratkaisu, jonka kummatkin osapuolet hyväksyvät ja siitä on päätetty eri tilanteissa, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen, että kansanäänestystä voitaisiin järjestää, josta saataisiin tehokas kansalaisten päätös. Se vain pahentaisi tilannetta, tai vaara olisi, että se pahentaisi tilannetta ja ei saataisi järkevää ratkaisua. Minskin johtopäätösten täytyisi olla täysin kirjattuna tähän mietintöön, vaikka olenkin sitä mieltä, että Minsk-ryhmä enemmänkin tanssii paikoillaan, kuin liikkuu eteenpäin, eikä se pysty vaikuttamaan ratkaisuun tätä aluetta varten. Kolmanneksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy lähteä historiallisesta todellisuudesta. Näiden joukkojen rooli on tärkeä, koska jos sitä ei tehdä, niin sitten emme voi löytää rauhanomaista ratkaisua. Meidän täytyy ymmärtää, että tämä alue on meille hyvin tärkeä, sen tulisi olla tärkeä näille kolmelle valtiollekin, mutta olemmeko me tärkeitä tuolle alueelle? Monet asiat, joita olemme pyytäneet, niin niitä ei ole hyväksytty. Minun mielestäni meidän tulisi analysoida prioriteettiamme ja olla joustavia, koska uskon myös, että kaukasuus on mahdollisuus naapuruuspolitiikallemme ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä tuon alueen kanssa. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Uh, Kiitos paljon. Täällä on jo sanottu ja todennäköisesti aloitan sanomalla, että arvostan kovasti eh, esittelijän ja varjoesittelijöiden töitä kompromissitarkistusten suhteen. Ne ovat todella vakavamielinen pyrkimys, yritys toimia niin, että Euroopan parlamentti olisi aktiivinen diplomaattinen toimija, joka todella pyrkisi auttamaan löytämään ratkaisemaan nämä alueen ongelmat, eikä vain puhuttaisi tyhjää puhetta molempien maiden eurooppalaisista näkymistä. Vuoristokarabah on molempien maiden akilleen kantapää. Ja viitaten siihen, mitä herra Provera sanoi, kyllä meidän täytyy kunnioittaa Minskin ryhmän tähän astisia saavutuksia. Minskin ryhmä käytti hyvin paljon aikaa, liikaa aikaa ehkä, koska tämän ajan kuluessa tilanne maassa on muuttunut, maissa on muuttunut erityisesti etninen tilanne juuri vuoristo Karabahissa. Ja jos nyt mitään parannusta yrittäisin näihin kompromissitarkistuksiin saada, niin minusta meidän täytyisi viitata Armenian joukkojen vetäytymiseen koko vuoristo Karabahista, eikä yksinomaan ympäröiviltä alueilta, koska sehän se ydinongelma tässä on. Tämän lisäksi mielestäni meidän täytyisi viitata kansainvälisen lain periaatteisiin. Ei, ei parempi, sen parempia periaatteita ole olemassakaan. Tämä miehitys on mahdoton hyväksyä Puhutaanpa sitten vaikka Venäjän joukkojen olemassaolosta Armeniassa. Sitä, näinhän Armeniasta tulee Venäjän satelliittivaltio. Kiitos. Frau Weidere. Sitten Rova Vaidere. Paldies, president. Vispirms es patiešām gribētu pateikties ziņotājiem. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä heidän työstään. Heidän työnsä on ollut hyvin vaikea ja Armenia ja Azerbaidžan ovat meille erittäin tärkeitä valtioita. Vähän aikaa sitten vierailin Armeniassa Euronest-kokouksessa, jossa käsiteltiin pääasiassa sosiaalisia kysymyksiä, mutta myös siellä nousivat esiin vuoristokarabahin ongelmat. Meidän on ratkaistava tämä ongelma, tai ainakin päästävä lähemmäksi ratkaisua. Meidän täytyy esittää itsellemme kysymys, haluammeko säilyttää tilanteen tällaisena vai haluammeko päästä lähemmäksi ratkaisua. Ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy yrittää saada aikaan ratkaisu, joka olisi sitten myös pohjana hyvälle yhteiselolle Armenian ja Azerbaidžanin välillä. Meidän täytyy lähteä siitä, mitä herra Vaikel sanoi, eli Armenian joukkojen ei tule vetäytyä ainoastaan vuoristo Karabahista, vaan koko alueelta. Ja kansainvälisten rauhanturvajoukkojen tulisi korvata nämä joukot. Ja luottamusta rakentavia toimenpiteitä tarvitaan. Haluaisin myös yhtyä edustaja Lunacekiin ja herra Proveraan siinä, että kansanäänestys miehitettyllä alueella on vaarallinen. Omalla maallani on kokemuksia tästä miehitysajan jälkeen. Kansalaisemme siamme oli raja-alueilla idässä ainoastaan 15 prosenttia ja Venäjää puhuvia 85 prosenttia. Mitä siellä tapahtuisi, jos siellä järjestettäisiin kansanäänestys? Tämä on hyvin vaarallista ja räjähdysaltista, joten varoitan tästä. Kansanäänestyksen järjestäminen nyt olisi liian aikaista vuoristokarabahissa. Minskin ryhmän työ on mielestäni varsin epätasapainoista. Voimasuhteet ovat epätasapainossa EUn roolia pitäisi vahvistaa Minskin ryhmässä ja siksi sanoisin, että meidän tulisi pureutua tähän ongelmaan ja vahvistaa EUn roolia Minskin ryhmässä. Oletan, että te sanotte, ette te tunnusta Minskin ryhmän tuloksia. Was ich wirklich gesagt habe. Minä sanoin sen, minkä sanoin. Minä en tiedä, miten se teille kuului, mutta minä en sano, että tätä ei ole kiveen hakattu, eivätkä kaikki periaatteet ole välttämättä niin hyödyllisiä tässä tilanteessa, jos sen näin voisin vetää yhteen. Eli oli, tulkintani oli aivan oikea. Seuraavaksi herra Landsbergis. Uh, thank you, President. Kiitos puheenjohtaja. mietintö Azerbaidsanin assosiaatiosopimuksesta ja se on erotettu e- tästä paketista. Se nyt on saatu aikaan huomattavaa edistystä ja kipästi tarvit, tarvittuja askeleita on otettu ratkaisua varten, ei vain Nagorno-Karabessa, vaan myös ympäröivillä miehitetyillä alueilla. ja erityisesti on vieläkin suurempaa Armenian kohdalla. Mutta jos me puhumme Minskin ryhmästä tässä keskustelusta, niin voisin sanoa, että jopa jos ryhmää ylistämme, meidän pitäisi samalla nähdä myös sen puutteet. Jos luottamme vain Minskin tai Minskin ryhmään, meidän ei pitäisi olla minkäänlaisten haraluulen vallassa ratkaisusta. En Tämä ryhmä ei halua ratkaisua johtuen esimerkiksi aseviennistä ja muista syistä. Sitten lisää konsultointiryhmää rauhasta pitää saada aikaan ja pikkuhiljaa edistymme tällaista ymmär- yhteisymmärrystä kun, ja sitten on kohtia siitä, että miten pitäisi vahvistaa EUn ja erityisesti kompromississa viisi, jossa korostamme sitä, että EUlla pitäisi olla voimakkaampi rooli, mutta tähän tässä voitaisiin korvata, korjata yksi asia. Millä tavalla pitäisi tukea täytäntöönpanoa ja aloittamalla myös jotakin, ehkä aloittamalla täytäntöönpanon luottamuksen kehittämistoimissa ja miten kokottaisiin yhteen Azerbaidsanin ja armenialaiset yhteistä. Meidän pitää selventää, mistä Azerbaidsanista yhteisöä, yhteisöstä puhumme Karavoissa, meidän pitää sanoa niin kuin nämä asiat ovat ja sitten ehkä meidän täytyy puhua äh, rauhasta ja sovinnosta, mutta kuitenkin puhua rehellisesti suoraan siitä, mitä tarkoitamme. Sitten vielä yksi kohta. Vapaa pääsy, EUn pääsy näille alueille – meidän pitää todellakin korostaa tätä asiaa. Meidän ei pidä painostaa Azerbaidsania tässä kysymyksessä. Jos Armenia estää... One minute. Teillä oli puheaika kaksi minuuttia, ei neljää. Uh, Armenia estää pääsyn. Sitä pitää tästä varoittaa. Ne- Kunnioittakaapa nyt teille annettua pyhäaikaa. Seuraavaksi katkaisen sähköt mikrofonista. Muuten emme ehdi kuulla kaikkia. herra Peterle. Ei, hvala lijepa vsem poručevalcem eh, eh, za upravljeno delo. Kiitoksia. Kiitän kaikkia esittelijöitä hyvin tehdystä työstä. On mielestäni erittäin hyödyllistä syventää suhteita näihin maihin. Toivoisin myös, että tätä prosessia voitaisiin hyödyntää hyvien naapurussuhteiden kehittämiseen ja Eurooppalan hengen leviämiseen. Olen eh, iloinen näistä kompromissitarkistuksista, ne tekevät mietinnöstä tasapainoisemman. Nyt meillä on sanamuotoja, jotka parantavat koko tilannetta, mitä tulee eh, konkreettisiin kysymyksiin. Olen puheenjohtajan kanssa samaa mieltä siitä, että olisi parempi selittää selkeästi periaatteet ja tavoitteet, eikä puhua tavoitteista, jotka voivat olla myös lobajien tavoitteita. Tämän mietinnön täytyy kuvastaa meidän tahtoa, mikä muiden ihmisten tahtoa, eikä meidän tulisi kannattaa yhtä tai toista osapuolta, vaan yrittää saada aikaan hyvä ilmapiiri ratkaisun löytämiseksi. Ja on tärkeää aloittaa prosessi, joka mahdollistaa Euroopan unionin aktiivisemman roolin. Kiitoksia. German, I... Rouva Gomes. Johtajan kiittäisin kollegoja, jotka ovat tehneet työtä kompromissien kohdalla. Erityisesti tämä vuoristokarabah-kysymys on aivan olennainen asia. Meidän pitää johdonmukainen viesti tästä asiasta antaa, tästä konfliktista sen ratkaisusta. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että on ratkaisevan tärkeää korostaa EUn pääsyä Nagorno-Karabahiin ja Euroopan parlamentin pääsyä alueelle myös, niin kuin delegaatiokin totesi. Haluaisin sanoa, että oli tällainen suotun oven tapahtunut kokous ihmisoikeuksista sekä Azerbaidsanissa että Armeniassa eilen ihmisoikeuskomiteassa tällainen pidettiin, ja minun teki vaikutuksen tiedot, joita saimme, ja haluaisin sanoa, että meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta Eurovisio-laulukilpailut järjestetään. Se on tilaisuus, me voidaan kiinnittää todellakin huomiota ihmisoikeuksiin Azerbaidsanissa, jossa, jossa tilanne on huonontunut. Ja halukkuus keskustella ja alkaa uudistuksia ihmisoikeuskysymyksissä, oikeusvaltioperiaatteen kehittämisessä on nyt kyllä vähemmän ilmiselvää tämä tahto kuin Armeniassa. Puhuttiin Aliyev-veljeksistä, jonka Rova Lunatsekin otti esille. Sitten on tapaus, joka liittyy Khadija Ismailiin. Jotkut teistä ovat kirjoittaneetkin tästä kirjeen, mukaan lukien te, puheenjohtaja Brock. Kiitän tästä teitä. Tässä haluttiin kiinnittää huomiota tähän erityiseen tapaukseen. Tässä on kyseessä toimittaja, jota nyt tällä hetkellä hirvittävällä tavalla kiristetään. Tällaista ei voida suvaita, se ei saa tapahtua ja minä toivon, että Eurovisio-laulukilpailussa voidaan kiinnittää huomiota ihmisoikeuksiin. Tämä on hyvä tilaisuus, koska tietenkään meidän parlamentti toivottavasti ei salli sitä, että taloudelliset öljykysymykset vain jylläävät ja eikä puolusta ihmisiä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta kaikkialla ja tässä tapauksessa erityisesti Azerbaidsanissa. Sitten Rova Ibrisagic. Thank you, sir. I... Kiitoksia. Kysyisin, miksi tässä versiossa kompromissiin kuusi on lisätty sana Armenian joukkojen vetäytyminen miehitetyltä alueelta vuoristokarabahin ympärillä, koska mehän kävimme tästä, meillä oli jo aiemmin, kun teimme päätöslausuman alueesta tähän liittyvä ongelma, ja mehän sovimme, että Armenian, Georgian ja Azerbaidžanin kaikkien täytyy vetää joukot kaikilta miehitetyltä alueelta. Ja nyt on puhuttukin äh, vuoristokarabahin ympäröiviltä alueilta. Ja tämä sanamuoto tarkoittaa sitä, että pyydämme niitä vetäytymään ähm, ympäröiviltä alueilta, mutta ne voivat äh, pitää joukkonsa itse vuoristokarabahissa. Voisiko varjoesittelijä selittää tämän minulle? Minä en ymmärrä. I can tell you. The... Minäpä kerron teille. Minskin ryhmä on todennut pala- palauttaa vuoristokarabahia ympäröivät alueet äh, Azerbaidsanin hallintaan. Eli tämä on Minskin ryhmän periaate. Ja siksi tämä sanamuoto vuoristokarabah on ö, nyt kysymys, joka on hoidettava kansainvälisin turvatakuin sekä myös rauhansäilyttämisoperaation kautta. Eli tässä ihan sanasta sanaan Minskin pöytäkirja on lainattu. Aha, eli tässä siis toimimme ristiriidassa vuoden 2010 tekstimme suhteen. Niin, no sitten se vuoden 2010 teksti oli virheellinen. It is very serious. Argumentti oli kuitenkin varsin vakava. Ja jos kollegat ovat neuvotelleet kompromissista ja ovat sitten samaa mieltä siitä, että tämä teksti muutetaan, otetaan pois Nagorno-Karabahin ympäröivät alueet ja vedetään Azerbaidsanin joukotalolta, niin olisimme, olisimme tästä samaa mieltä. Voisimme ottaa askeleen kohti Minsk-ryhmää tässä. Muutoin pidän kiinni tästä tekstistä tässä muodossaan, jos EPP ja muut kollegat hyväksyvät, niin kyllä myös sopii, että tekstiä muutetaan. I am the shadow. I, I wanted... Halusin tehdä tämän ehdotuksen, jotta keskustel, tästä keskusteltaisiin esittelyiden ja varjoistelujen kanssa näistä mietinnöistä poistettaisiin tämä surrounding, ympäröivä sana kuusi kompromissista Armenian tekstistä, kaksi koskee sitten taas Azerbaidžania. Anteeksi, Armenia. I also remember that I had some, some... Minäkin muistan, että minulla oli tähän liittyen varauksia, mutta varjoesittelijöiden kokouksessa vaikutti siltä, että tästä ei päässyt yli eikä ympäri. Minun mielestäni me olemme Euroopan parlamentti eikä Minskin ryhmä. Minusta meidän tulisi vaatia samaa, mitä teimme 2010 päätöslauselmassa. Haluan vain tehdä tämän selväksi kompromissi viimeinen kompromissi oli ensin kompromissi kahden tai kolmen poliittisen ryhmän välillä. Oma ryhmäni ei ollut tässä mukana. Sitten meidät pyydettiin äh, mukaan, kun viimeistä versiota muokattiin, mutta minä olen äh, täysin samaa mieltä tästä, eli me olemme toimineet toisaalla toisin. Puheenjohtaja, yksi kysymys. Voisitteko selittää, miksi eh, emme voi laittaa tähän armeenian? joukkojen vetämistä kaikilta alueilta, kun sanoit, että tämä on ryhmän kieltä syy tähän, argumentti tälle. Minä voin sanoa teille, että YK on asiakirjat sisältävät sanamuodon kaikki alueet. Minä haluaisin saada selityksen, miksi me pyydämme heitä pysymään siellä. Thank you very much, uh, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Totta, kovasti haluaisin vedota kollegoihin. EUn ja komiteamme ei pitäisi toimia kuin elefantti lasikaupassa. Jos EU on enemmän läsnä, se saattaa aiheuttaa vielä enemmän tätä prosessia tai eh, haitata sitä. Mielestäni mandaatti ei kuulu EUlle eikä valiokunnallemme, OECDkin on, toimii tässä Minsk-ryhmän kautta. Pidämme tästä tai emme. Molemmat osapuolet ovat, niillä on ongelmia näiden Minskin periaatteiden kanssa. Marin sopimuksessa puhutaan näistä periaatteista. Jos me haluamme nyt olla viisaampia ja ajat, perusteella eurooppalaisesti, niin meillä on muitakin välineitä painostaa molempia osapuolia ja meidän pitäisi sitten näin toimia. Mutta uskon, että tuhoamme tätä kautta enemmän kuin pystymme ratkaisemaan konfliktia mahdollisesti, joten pitäisin kiinni sanamuodosta kompromississa kuusi ja kakkosesta näistä koskee näitä muita, tätä muuta mietintöä. Niin. Arvoisa puheenjohtaja, I say it in Finnish now. Kuten huomaamme, niin suurin ongelma on Azerbaidsan mietinnön kompromissi kaksi, joka on sama kuin Armenian kompromissi kuusi. Ja voin sanoa, että olen samaa mieltä kuin puheenjohtaja Elmar Brok, eli tämä Nagorno-Karabakh olisi voitu jättää tästä kokonaan pois halusin sitä alun perin, mutta muut ryhmät halusivat sen ottaa tähän esille ja se on nyt tässä. Ja eilen päätimme, että tässä kompromissi amendment kahdessa, siis joka on tässä Azerbaidsan, siinä tulee split vote. Eli alku, osaa kannatan ja sitten se jatkuu tässä A linked to credible commitments to substantial progress ja so on. Ja siinä on nämä Nagorno-Karabahin ongelmat. Ja sitten sanoin, että ryhmämme ei sitä kannata. Ja vieläkin vetoaisin, että me ottaisimme sen pois, sen lopun. Silloin nämä kiistakysymykset, mitkä tässä nyt ovat tulleet hyvin näkyviin, jotka ovat olleet koko ajan esillä, niin me emme ottaisi niihin kantaa. Se on Minskin grupin tehtävä tämä asia ratkaista. Ja vaikka me parlamenttina olemme kyllä hyvä, niin mä en usko, en usko, että me pystymme tässä asiaa ratkaisemaan. Eli vielä sanoisin toisen kerran, että Azerbaid's mietinnön kompromissi kaksi, siis tämä alku, sitä kannatan ja voin lukea sen vielä. Ja jos Elmar Brokkin kuuntelisi, niin I would like to propose that And I have proposed that there will be... Olen ehdottanut, että on kohta kohdalta äänestys koskien kompromissia kaksi Azerbaidsan mietinnöstä. Ja olen laittanut plussan kompromissin alkuun ja miinuksen kompromissin loppuun. Ja kompromissin lopussa löytyy kaikki nämä ongelmat, jotka ovat tulleet esille, mutta tämä sitten riippuu ryhmistä ja varjoesittelyistä, mitä tapahtuu jatkossa. Ja kaikki muut asiat ovat vähäisempiä merkitykseltään, mutta esimerkiksi minäkin tunnen kyllä huolta tästä sotilasbudjetista, esimerkiksi Azerbaidžanin kohdalla, mutta tähän liittyy asian toinenkin puoli. On monia EU-maita, jotka ostavat tai myyvät aseita. Miksi ne näin tekevät? Ja sitten Rova Lunacekille olen samaa mieltä, että lähdetään erityislähettiläs tutkimaan ihmisoikeuskysymyksiä. Ja sitten toinen tarkistuksesta yksi. En tiedä, kuka voi päättää kansanäänestyksestä, mutta aikaisemmissa asiakirjoissa se on kirjoitettu, siksi se löytyy tästäkin. Kiitos. Um, thank you very much. Well, uh, speaking about... Kiitos. Puhun jälleen uh, ryhmäni esittelijän nimissä. Tämä kompromissi 6, eli kakkonen jäätteenmäen tekstissä, uh, sitä ei voida oikeastaan hyväksyä, mutta mehän voisimme kyllä vetäytyä tai vetää pois tämän uh, kohta kohdalta äänestyspyynnön ja todella poistaa kaikki nämä kriteerit ja puhua ainoastaan Minskin ryhmän yleisistä periaatteista minä ja Rova, Rova Ibrisasicia ja herra Kukania kovasti kunnioitan, mutta tehän tiedätte, että kyse on tilanteesta 20 vuotta sitten, jolloin ei kriisille ollut näkyvissä ratkaisua. Ja tästä nyt on tullut paitsi tällainen äh, pysyvä kriisi, myös hyvin räjähdysaltis kriisi tällä hetkellä, ja meidän täytyisi löytää nyt sellainen ratkaisu, joka on mahdollinen, tai joka perustuu siihen, mikä on mahdollista, eikä siihen, mikä on herra Proveran äh, kanta, vaikka kaikki tiedämme, että kansainväliset äh, rajat ovat kaikki oikeastaan historian arpia, ja kyllä nämä jos tahtoa on, niin eh, Minskin periaatteita voidaan alkaa toteuttaa, mutta jos näitä rajoja lähdetään siirtämään, niin sitten on kyllä, sitten ei tule tapahtumaan mitään. Se, mitä täällä nyt pyydetään vaikkapa siitä, että poistetaan kaikki eh, muiden maiden joukot Armeniasta, niin äh, se ei, se vaarantaisi tilanteen maassa. Jos nyt vaikka vaaditaan, että kaikki amerikkalaiset NATO-joukot vetäytyvät Euroopasta, niin äh, tämä on ihan yhtä mahdoton vaatimus. Ja sitten on äh, Rova Lunacekin ehdotuksia 72 Lunacekilta esittelijä kannattaa, mutta ei 107 eikä 108. Avainkysymys on nyt kuitenkin tämä kompromissi 6, kompromissi 2 tuossa toisessa. Ja kyseessä on paketti, ainut mahdollinen tapa toimia ja edetä. Eikä tässä ole mitään järkeä Euroopan parlamentin kuvitella, että se voisi lähteä seikkailemaan Minskin ryhmän asettamien puitteiden ulkopuolelle. 20 vuotta diplomaatit ovat pyrkineet tätä ratkaisua löytämään, ja jos me kuvittelemme voivamme tämän kädenkäänteessä tehdä, niin se on kyllä aikamoista pilvilinnojen rakentelua. Ja Rova Jätemäki haluaa, jo, haluaa, niin kuin totesin, niin koko tämä koko muotoilun tai sitten ei mitään. Ja Tänok. Sydämestä kiitokset Tänok. Sallittehan vielä viimeisen on minulta. Haluaisin mielelläni yrittää molempien esittelijöiden kanssa keskustella tässä vielä tänään iltapäivällä, ehkä myös varjoesittelijöiden tänään iltapäivällä, jos teille sopii. Toiseksi, jos tässä katsotaan yhden osapuolen sotilasbudjettia, niin se on yhtä suuri kuin toisen osapuolen koko budjetti, koko talousarvio. Mehän olemme nähneet, että kyllä tässä ollaan oltu aivan sodan partaalla jo parikin kertaa. Ja Minskin periaatteet ovat auttaneet asettamaan puitteet, joissa kummallakaan osapuolella ei ole ikään kuin alibia lähteä väkivaltaa käyttämään. Pyytäisin teitä nyt tämän muistamaan. Haluaisin välttää tilanteen, jossa meidän myös me otamme kantaa jommankumman osapuolen puolesta ja näin avaamme koko herkän tilanteen. Tässä kaksi vuotta sitten oltiin aivan sodan partaalla, eikä tämä ole mitään leikkiä. Emme me voi lähteä näillä asioilla leikkimään. Pyydän, että poliittiset ryhmät nyt iltapäivällä vielä ottavat tämän äänestyslistojaan valmistellessaan huomioon. Sotilaallisesti nähty yhdistettynä tämä on yksi koko maailman vaarallisimpia alueita. Ja niin kuin herra Landsbergis totesi, se, että joku lähtee ää, tällä tavoin puuttumaan asioihin esimerkiksi tukemalla sotilaallisesti toista osapuolta, niin se ei tosiaankaan ole Euroopan etujen mukaista. Ja nyt puhun suuresta naapurista pohjoisessa älkäämme antako kummallekaan osapuolelle nyt mitään alipia lähteä tätä hyvin herkkää tasapainoa ravistelemaan, näitä nyt luotuja puitteita. Me emme ole kummankaan hallituksen sätkynukke, emmekä me lähde kumpaakaan hallitusta millään tavalla tukemaan. Minä luulen kyllä tietäväni, mistä puhun, hyvät naiset ja herrat. Ja näissä puitteissa esitelty kompromissi on mielestäni järkevä kompromissi eikä siitä tule nyt lähteä ampumaan alas osia. Todella vetoan nyt kyllä teihin. Harvoin minä näin vakavasti teille puhun, hyvät naiset ja herrat. Harvoin. Mutta nyt luulen kyllä tosiaan tietäväni, mistä puhun. Ottakaa tämä huomioon iltapäivällä, kun äänestystä valmistelette ryhmissänne. Kiitos. Sitten sitten esityslistan kohta seitsemän ja herra Hauit. Olkaa hyvä. Mr. Howitt. Herra Hauit. Yeah. Sorry, President. I thought I was... Um... Niin. pitäisi vain tähän kohtaan eikä minuun. On vaikeaa, kun on niin paljon ihmisiä ja hälyä täällä. Voisitteko hiukan pitää järjestystä? So I've just asked you a question, President. Kysyn juuri puheenjohtaja, voisitteko pyytää järjestystä saliin? Ystävällisesti pyydän. You were already successful. You... Tehän onnistuitte tässä jo Eeva itsekin. Olkaa hyvä. Mr. President, thank you. Um... Niin, siitä näytti olevan apua. Sitten tämä kohta joka on vähemmän ristiriitainen kuin tämä aikaisempi kysymyksemme, mutta toivon silti, että tämä on ihan yhtä tärkeä, nimittäin vuosittainen ihmisoikeuskertomus, josta pitää huomenna äänestää Olemme laatineet sitä yksityiskohtaisesti ihmisoikeusalivaliokunnan kanssa yhteistyössä ja heti alkuun haluan todeta, että erittäin hyvää yhteistyötä todellakin on kaikkien varjoesittelyiden kanssa ollut. Kiitän heitä lämpimästi. Ja aikana, jolloin me, tämä aika, joka meillä on käytössämme tänä aamuna ulkoasian valiokunnassa, niin haluaisin keskittyä pääkohtiin mietinnössä, inno, uusiin ajatuksiin innovointipuoleen ja luonnollisesti mielelläni vastaan mahdollisiin erityiskysymyksiin, kommentteihin koskien kompromisseja tai erityisiä tarkistuksia koskivien kysymyksiin. Haluaisin myös alustuksessani sanoa, että kaikki olemme tietoisia aikatauluongelmista. Ei niinkään ongelmia ole täällä parlamentissa, vaan ongelmia ulkosuuden hallinnon ja neuvoston kanssa. Olen kuitenkin erittäin iloinen, että nämä ongelmat on nyt ohitettu ja olemme pystyneet äh, tarttumaan näihin eri ihmisoikeuskysymyksiin haluaisin toistaa, että korkeudustaja ja ulkoisuuden hallinto ovat selvästi todenneet, että ovat oppineet viime vuoden ongelmista ja pyrkivät nyt saamaan aikataulun toimimaan ensi vuoden osalta. Myös haluan sanoa, että on ollut muutamia erittäin vahvoja mietintöjä ihmisoikeusalivaliokunnassa ja tässä meidän valiokunnassamme myös, joten en halua toistaa mitään mutta olen tukeutunut hiukan näihin. Esimerkiksi raportti kansainvälisestä rikollistuomioistuimesta, Delfililtä, mietintö demokratisaatiosta ja mietinnöt ihmisoikeuspuolustajista viime vuoden vuosikertomuksessa, jonka laati Andre Kiine, ja tietysti on puhuttu myös eurooppalaisista ihmisoikeus- ja demokratia-aloitteista. Tämä laati Kinga Gaal ja Barbara Lochbehler. Nämä, näitä, näihin asioihin viitataan mietinnössäni, mutta en pyri muuttamaan niitä mitenkään. Yritämme vain puhua täytäntöönpanon puolesta. Emmekä jatka keskustelua näistä erityisistä kysymyksistä ja kiitän kollegoja heidän tekemästään työstä näissä kysymyksissä. Nyt sitten siirrytään siihen, mitä kutsuisin uusiksi ajatuksiksi, innovatiivisiksi sellaisiksi, sellaisiksi tässä mietinnössä. Kohdassa 18 ja muuallakin puhumme EUn siitä, että EU pitää oppia siitä, että on ollut liian lähellä autoritäärisiä hallintoja. Erityisesti viitataan Libyan esimerkkiin, eikä kyse ole vain siitä, että pahoittelemme ja valittelemme näitä virheitä, vaan todellakin pitää nyt oppia jotakin näistä virheistä, etteivät ne sitten toistu jatkossa. Kohdissa yksi ja kaksi toteamme, että meidän pitää tarttua ihmisoikeusrikkomushaasteisiin omassa unionissamme, jos haluamme toimia uskottavasti ja edistää ihmisoikeuksia muualla. Ja yksilöimme erityisesti turvapaikkakysymyksen ja poikkeukselliset luovutukset ja vetoaisin koko valiokuntaan ja parlamentin, jotka tukisivat meidän ehdotuksiamme näistä kohdista. Kohdassa neljä vaadimme sitä, että pitäisi nopeuttaa prosessia EUn liittymistä Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja vastustaa tällaista hidastelua, joka tässä on estänyt, ollut esteenä. Tässä viittaamme Barbara, tai Barbara puhui siitä, että pitäisi saada aikaan myös ihmisoikeuksien erityisedustaja unionille. Ja sanoisin kaikille kollegoille, että tämä olisi erity, ensimmäinen erityisedustaja, temaattinen edustaja, korkealle edustajalle ja ensimmäinen ihmisoikeus erityisedustaja, koska Javier Solana oli henkilökohtaisesti tämä, eikä tämä ole mikään huono saavutus, että olemme vaatineet näitä kahta erityisedustajaa. Ja tässä puhutaan myös laadusta, kokemuksista ja velvollisuuksista, joita täytyisi liittyä tällaiseen erityisedustajan. Toivottavasti siitä on myös apua. Kauppasopimuksessa kohdassa 12 ja 35 Puhumme ihmisoikeusvaikutuksesta ja lausunnoista neuvotteluprosessin aikana. Ihmisoikeusluku on osa mitä tahansa sopimusta, ihmisoikeuskehityskertomukset, jotka seuraavat täytäntöönpanoa ja sitten mallilausekkeet, joissa puhutaan mekanismeista, jotka liittyvät keskeyttämiseen sopimuksessa. Ja myös puhutaan asteittaisesta toiminnasta kohdassa 14 ja 18. Ja minä uskon, että nämä kaikki ovat innovaatioita, jotka saavat paljon suurempaa konkretiaa ihmisoikeuskysymyksiin kauppa-asioissa. Sitten kohdassa 16 me puhumme siitä, että ihmisoikeusneuvoston työ pitäisi nivoa omiin kahdenkeskin suhteisiimme kolmansien maiden kanssa esittää suos, suosituksen näistä säännönmukaisista arvioista, maakohtaista neuvottelua. Sitten kohdassa 28 puhutaan kysymyksestä, johon usein olemme viitanneet, vaalitarkkailu valvonnasta ja seurannasta. Ja erityisesti tässä todetaan, että kaksi vuotta sen jälkeen, kun loppukertomus on laadittu, pitäisi olla tällainen seurantakertomus. Sitten 30.33 kohdassa estetään tiukkaa kritiikkiä nyt 40 ihmisoikeusdialogista. Ja liian monissa tapauksissa nämä siirtävät tai hälventävät yleisen ihmisoikeusvalvonta kehityksen seurannan maissa. EUlla pitäisi se, olla selkeät tavoitteet kun se käy tällaista ihmisoikeusdialogia eri tapauksissa ja me toteamme, että pitäisi työryhmiin työryhmiltä kuulla myös päätelmiä. Ja kiinnitämme, huomiota myös siihen, että ulkosuhdehallinto meidän mielestämme rikkoo tämän päivän suuntaviivoja, mitä tulee dialogin arviointiin ja missä määrin kansalaisyhteiskunta on tässä mukana. Ja me vaadimme, että näitä peruslinjoja todellakin noudatetaan. Sitten kohdassa 41, täällä on tärkeä aloite, puhutaan EU-naapurimaista, niillä voisi olla tällainen lisäpöytäkirja. Kidutusta vastaan neljä ovat allekirjoittanut ja jotkut ovat ratifioineet. Tämä ei kuitenkaan ollenkaan riitä ja tämä pitäisi olla iso prioriteettikysymys naapuruuspolitiikassa ja myös kaikille jäsenvaltioille tämän pitäisi olla prioriteetti. Vuodessa 55 puhumme varanhoitoasetuksesta vuoden 14 jälkeen eurooppalainen äh, ihmisoikeusaloite ja demokratia-aloite. Äh, tähän ei liity mitään täytäntöpano säädöksiä. Ja Monet ymmärtävät, että tämä on erittäin tärkeä asia, kun puhutaan parlamentista valvonnasta. Pitää voida valvoa, miten varoja käytetään ihmisoikeuskysymyksessä. Kohdassa 55 pyydämme yhteisestä hälytysjärjestelmästä ulkosuhdepalvelun kanssa silloin, kun ihmisoikeuspuolustajat ovat vaarassa. 59-62 kohdissa viittaamme siihen seikkaan, että tämä on nyt YK turvallisuusneuvoston 13 35 pääsonnan vuosipäivä. Me vetoamme kaikkiin jäsenvaltioihin, että hyväksyisivät kansallisia toimintasuunnitelmia. Kaikilla ei ole tällaista mm, näissä asioista. Ja me vaadimme, että säädös otetaan mukaan kaikkeen ulkopoliittiseen toimintaan ja operaatioihin ja pitäisi allekirjoittaa yleissopimus, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja sitten puhumme myös pakkoavioliitoista. Minua todellakin hämmästyttää, että aikaisemmin tämä ei ole tullut esille, jossa tässä on vahva sukupuolinen ulottuvuus tekstissä kohdissa 68-72 saakka uskoakseni ensimmäistä kertaa vuosittaisessa ihmisoikeuskertomuksessa parlamentissa on osuus, joka käsittelee eh, sosiaalista mediaa, ihmisoikeuksia, internetiä ja käytännön tapoja, joilla voitaisiin estää sensurointia eh, alista sortohallinnoissa tässä voisimme vaikuttaa kauppapolitiikkamme kautta ja miten puhutaan siitä, miten yritykset voisivat tehokkaasti täytäntöönpanna tätä periaatetta työssään. Sitten puhutaan yrityksistä ihmisoikeuksista seuraavassa osuudessa ja parlamentin pitkäaikaisista esittelystä puhutaan tässä asiassa. Minä vahvasti tuen YK puitteita yrityskysymyksistä tätä nyt eteenpäin professori Raki, joka ystävästi on vielä kaksi kertaa parlamentissakin osana omaa työtään. Ja olen osallistunut näihin tapaamisiin. Tässä kohdassa puhumme tuesta integroidulle raportoinnille, joka liittyy yritystoimintaan, ja myös puhutaan siitä, että komission omaa Edinburgh-tutkimusta pitäisi täytäntöönpanna, miten voidaan tehostaa hallintoa ja äh, hallintopuolta ihmisoikeuskysymyksissä ja yritystoiminnassa. Ja lopuksi puheenjohtaja kohta 82. 92 saakka puhumme strategisista ihmisoikeus tarkastelusta kompromissialivaliokunnassahan oli, jossa puhuttiin, että vuosikertomusta tänä vuonna käytettäisiin siihen, että pyrittäisiin vaikuttamaan tähän säännölliseen tarkasteluun ilman, että eh, vaikutamme mitenkään kielteisesti siihen, että haluamme myös parlamentilta tekstin tarkastelun lopputuloksesta. Ja eilen me kaikki kuulimme eh, korkealta edustajalta, hän on vahvasti sitoutunut parlamentin mukanaoloon tässä prosessissa. Tässä kohdassa päätöslauselmaa puolellamme emme vain erityisedustajia, vaan myös ihmisoikeustyöryhmiä, kohomia, jotka perustu, toimisivat Brysselissä, heillä, niillä olisi pysyvä edustusta Brysselissä, ne tapaisivat toisiaan, niin kuin teemme muissakin YUTP-kysymyksissä, eikä lennätetä heitä tänne pääkaupungeista, jäsenvaltioista. Toistamme suosituksen työryhmän päätelmistä koskien ihmisoikeusdialogia. Tarvitaan myös aikataulu, jolloin pitäisi luoda tällaisia perusprioriteetteja kaikissa EU-edustustossa ympäri maailmaa koskien äh, ihmisoikeuksia. Sitten tarvittaisiin myös selkeät mallit, jotta varmistetaan johdonmukaisuus toiminnassa. Pyydämme myös uudenlaista ihmisoikeuskulttuuria ja toiminnassa kansalaisjärjestöjen kanssa, Niihin ei pitäisi vain verrata tavallaan toimijoina, vaan ne ovat varsinaisia kumppaneita. Sitten puhumme syrjinnän vastaisuudesta. Se on mukana tässä tiedonannossa ja se, sitä, se, siihen se parantaa toimintaa. Vaaditaan myös mekanismeja silloin, kun ihmisoikeusrikkomusväitteitä esitetään, niin pitäisi voida toimia EU-tasolla. Tässä puhutaan työryhmästä, joka käsittelee perusoikeuksia, kansalaisten oikeuksia ja ihmisten vapaata liikkuvuutta jotta voitaisiin tämä tavoite saavuttaa. Sitten vaadimme myös suurempaa roolia Euroopan parlamentille, jotka ehkä pitävät tätä sellaisena asiana, että parlamentti vain haluaa käyttää enemmän vaikutusvaltaansa. Mutta laiton sen eri mielessä tähän. Tässä kertomuksessa pitää paljon enemmän korostaa Euroopan unionin vastuullisuutta siinä, miten harjoitamme ihmisoikeuspolitiikkaa ympäri maailmaa. Ja tämä on juuri parlamentin tehtävä minä uskon, että varsin yksityiskohtaisella tavalla. Esimerkiksi 98 tässä puhutaan, mitä, miten parlamentti voisi tehdä työnsä paljon paremmin ja peräänkuuluta tällaista tilivelvollisuutta. Tämä on iso tehtävä olla ihmisoikeus esittelen, ja minä olen todellakin intohimoinen tämän työn suhteen. ja Tiedän, että kaikki kollegani ihmisoikeusalivaliokunnassa ovat myös erittäin sitoutuneita tähän asiaan. Esittelen tämän mietinnön nyt jokaiselle teille ja vetoan, että saataisiin mahdollisimman suuri puolueryhmien välinen konsensus aikaan ennen huomista äänestystä. Kiitos. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Sydämelliset kiitokset ja nyt puheenvuoron saa herra Chip. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, odmienny tryb pracy nad akurat... Haluaisin kiinnittää huomionne siihen tosiseikkaan, että tässä vuosikertomuksessa vuodelta 2010 me käsittelemme sitä vuonna 2012, siis käsittelemme vuoden 2010 tilannetta vuonna 2012. Meidän olisi pitänyt päättää jo viime vuonna tämä työ ja nyt jo aloittaa työ vuodelta 2011, mutta meillä oli erityisolosuhteet, otimme huomioon, odotimme komission tiedonantoa ja korkean edustajan tiedonantoa. ja tiedonantoa ihmisoikeuksista Euroopan unionin toimista. Pyydettiin vähän, pyydän tässä vähän tehokkaampaa lähestymistapaa. Tämä mietintö on yhteenveto, kertomus siitä, mitä on jo tehty – ja uskon, että edustaja Hauitin loppullinen mietintö on hyvä asiakirja. Siihen on jätetty yli 300 tarkistusta, jotka ovat tärkeä panos. Myöskin nämä kompromissitarkistukset ovat hyvä lisäys mietintöön. Ja kiitos hyvän yhteistyön. Olemme onnistuneet ottamaan ne mukaan tähän mietintöön. Joissain kohdin on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Voin suosittaa näitä kohta kohdalta äänestyksiä. EPP-ryhmä tukee kaikkia kompromissitarkistuksia, paitsi muutamia, joista äänestämme sitten kohta kohdalta, kuten äsken sanoin. Haluaisin korostaa tätä systemaattista lähestymistapaa joihinkin ihmisoikeusongelmiin, joista esittelijäkin puhui. Suurimmassa osassa tapauksia onnistuimme pääsemään yhteisymmärrykseen, joka saa varmasti laajan tuen kaikilta Kiitos myös näiden kompromissitarkistusten. Aion tehdä vielä kolme suullista tarkistusta. Yksi on hyvin lyhyt ja se koskee joitakin ratkaisuja, jotka myös korkea edustaja mainitsi kansalaisyhteiskuntaan otettava mukaan demokratia välineen puitteissa, koska eh, tämä oli yksi eh, näistä ehdotuksista, joka mielestäni oli tärkeä. Ja lisäksi näissä kompromissitarkistuksissa pitäisi myöskin viitata kristittyjen vainoon Mielestäni siitä pitäisi puhua tässä mietinnössä, koska puhumme uskonnollisten vähemmistöjen vainosta, mutta olemme vähän aikaa sitten hyväksyneet esimerkiksi päätöslauselman Nigeriasta. Ja tämän tekstin pohjalta haluaisimme tehdä suullisen tarkistuksen, jolla vastustetaan siis kristittyjen vainoa. Toivottavasti tämä hyväksytään. Arabimaiden kevät on osoittanut meille, eh, mitä tapahtuu esimerkiksi koptikristittyjen suhteen, niin se ei vastaa meidän odotuksiamme erityisesti, mitä tulee uskonnollisten vähemmistöjen suojelun tasoon. Kävimme myös keskustelua viimeisimmästä kuolemantuomitusta. valko olemme kaikki sitä mieltä, että kuolemantuomiota ei tulisi käyttää, teloituksia ei tulisi toteuttaa. Meillä pitäisi olla moratorio kuoleman tuomioille, mutta kuitenkin joissakin Euroopan maissa tätä vielä käytetään. Sitten vähimmäistandardeista. Jotkut valtiot eivät noudata näitä vähimmäistandardeja, kuten esimerkiksi oikeutta arvokkaaseen kasiin, ha, ha, hautajaisiin kuolemantuomion täytäntöönpanon jälkeen, ja näitä standardeja ei noudateta, ja vaadimme, että näitä noudatetaan. Kiitoksia. Ja siihen meni kuusi minuuttia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Donskis. Yeah, thank you, Mr. President. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Kyllä tästä mietinnöstä on paljon hyvää sanottavaa. Itse olen varjoesittelijä ja minulle oli kyllä todellinen huippuhetki työssäni ihmisoikeuksien alivaliokunnassa saada olla mukana tässä työssä varjoesittelijänä. Tämä on ollut suuri ilo. Mielestäni tämä on hyvin kattava, johdonmukainen, tasapainoinen mietintö, joka ottaa huomioon erilaiset poliittiset ja moraaliset arkaluontoiset kysymykset. Tämä on hyvin tärkeää, kun tulkitaan tiettyjä ihmisoikeuskysymyksiä ja ihmisoikeusrikkomuksia. Jotkut asiat näemme eri tavoin, mutta esittelijä on onnistunut olemaan erittäin tasapainoinen. Tämän työn, tämä työ on mielestäni erinomainen ja tapa, jolla asiat hoidettiin, oli tapa, jolla kaikki eri mielipiteet otettiin mahdollisimman hyvin huomioon ja käytiin todella aitoa keskustelua. Tämä vuosikertomus lähettää tärkeän viestin siitä, että ihmisoikeudet poliittisessa diskurssissa Euroopassa ovat kuitenkin yhteisiä kaikille eli eri poliittisille ryhmille koko Euroopassa. Ja kyllä ihmisoikeudet ovat myös varoitusjärjestelmä, siis ihmisoikeusrikkomukset ovat varoitusjärjestelmä demokraattisille valtioille ja todellinen Ähm, herätys sitten tietenkin autoritaarisille valtioille. Kuinka äh, demokraattinen ja edistyksellinen valtio sitten olisikaan, se ei voi väittää, että ihmisoikeustilanne on täydellinen, koska ihmisoikeudet ja ihmisten ihmisarvo eivät ole mitään valtion omaisuutta. Ja tämä asiakirja on hyvin tärkeä muistutus tästä julistuksesta ja tästä asiasta mielipiteestä, jonka varmasti kaikki tässä talossa jakavat. Siksi johtopäätöksenä toteaisin, että oli todella suuri ilo ja kunnia saada olla mukana tässä työssä ja uskon, että saimme aikaan niin hyvän tuloksen kuin vain mahdollista oli, vaikka toki keskusteltavaa tulevaisuuteenkin vielä jäi. Eihän yksikään mietintö tätä valtavaa alaa pysty täysin kattavasti kuvailemaan, mutta mielestäni tämän, tämä asiakirja tulee todella saattaa sen arvoon. Se on hyvin, hyvin arvokas, hyvä asiakirja. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Richard Howardsia, esittelijämme ja varjoesittelijöitä loistotyöstä. Ja tästä, näitä tätä kautta tästä on tullut varsin kattava Mm, tasapainoinen, rakentava, mutta kuitenkin se on tällaista iskua. Siellä on hyviä aktiivisia ehdotuksia ja näin siitä on tehty selväksi, että me haluamme tämän kuuluisan hopealangan, jonka edust- korkeudusta on esille. Emme halua vain tätä kautta kaunistaa mitään, vaan todellakin se pitää kutoa mukaan sisään EU-politiikkoihin millä tahansa saralla. Onko se energiasta, kaupasta, kehitysyhteistyöpolitiikasta. Kaikilla näillä alueilla tarvitsemme yhdenmukaista toimintaa ja ihmisoikeuksien pitäisi kuulla tällaisen johdonmukaisen toimintaan. Olen myös laatinut joukon tarkistuksia asioista, jotka ovat minulle erittäin tärkeitä. Olen erittäin tyytyväinen työhön, jota Richard Howard esittelijänä on tehnyt ja samoin varjoesittelijät kun näitä kaikkia on koottu mm, kompromisseihin, sitten puhuttiin delegoidusta säädöksestä, niin kuin Richard sanoi, tärkeä kysymys. Sitten mm, on erittäin tärkeää, että pitäisi puhua Euroopan parlamentin valvonnasta. Ja tietenkään tämä on tällainen ei-byrokraatin väline. Sen pitäisi vaikuttaa myös olemassa oleviin ihmisoikeusvälineisiin tavallaan olla lisäyks, lisänä sitten vaaleista, koska osa varoista, joita käytetään ihmisoikeus- ja demokratian välineeseen, menevät nyt vaalitoimintaan, mutta me, meidän pitää varmistaa, että vaaliprosessit, joita tarkkailemme, todellakin tätä kautta edistetään oikeusvaltioperiaatteita ja demokratiota, eikä vain pyritä legitimoimaan ähm, autokraatteja. Heidän toimintansa sitten tämä on tärkeitä kohtia ihmis, lasten oikeuksista, naisten oikeuksista. Ja osa ihmisoikeuskertomuksesta jatkossa tulee korostamaan sitä, mitä on saatu aikaan lasten oikeuksien alalla, mm, alkuperäisväestöjen kohdalla, uskonnollista vähemmistöstä tullaan puhumaan. Sitten puhutaan myös äh, strategisesta ihmisoikeuskoneiston Star seurannasta. Nämä ovat erittäin tärkeitä myönteisiä ehdotuksia ja olen todella sitä mieltä, että tämä työ tulee kuulumaan päivittäiseen työhömme jatkossa. Tietysti koskaan kaikkea voi läpi käydä, mutta nyt tässä on meillä erittäin hyvä suunnitelma tulevaisuuden varalta eikä analysoida vain 2010 tapahtuneita ihmisoikeuskysymyksiä. Kiitoksia. Very quick, uh, Mr. President. Ihan nopeasti puheenjohtaja. ECR-ryhmä noin yleisesti tukee Richard Howittin mietintöä. Minä olen työskennellyt hänen kanssaan useita vuosia ihmisoikeuskysymyksissä. Me emme tule tukemaan kaikkia tar- tarkistuksia, kompromissitarkistuksia, esimerkiksi osa kompromissitarkistuksesta yksi, joka liikaa tuomitsee joitakin EU-jäsenvaltioita. Me aiomme äänestää tyhjää kompromissitarkistuksesta 11, koska se ei ole riittävän joustava vaikeassa ulkopolitiikan saralla, jossa jäsenvaltiot ovat vastakkain neuvostossa, joten äänestämme tyhjää tästä. Kompromista 23 teemme suullisia eh, tarkistuksia tukeaksemme EPPn eh, e varjoesittelijän kantaa, että eh, täytyy pitää yllä vanhoja kristillisiä yhteisöjä, esimerkiksi koptit, jotka ovat uhanalaisia, jos salafistit voittavat Egyptistä. Sitten kompromissi, joka käsittelee äh, kuolemantuomioita ja kompromissi, joka tarkistuu aborttia, niin näissä minun ryhmälläni on vapaa äh, äänestys, joten kaikki äänestävät oman tuntonsa mukaan. Tämä on ECR-ryhmän kanta. Kiitoksia. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori <clears throat> Înainte toate să-l domnul Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensin haluan onnitella herra Hauitia hänen mietintöluonnoksestaan. Itse kirjoitan aiheesta DEVE-valiokunnan lausunnon ja pyytäisin, että herra Hauit ja muut kollegat tässä valiokunnassa tarkastelisivat ehdotuksia, jotka hyväksyimme DEVE-valiokunnassa tähän tekstiin ihan objektiivisesti tarkasteltuna nämä ehdotukset ovat Lissabonin linjan mukaisia ja pyrkivät siis johdonmukaiseen ulkopolitiikkaan. Korostaisin sitä, että uusi strategia liittyen eh, ihmisoikeuksiin on hyvä ehdotus, koska se kattaa näin kaikki politiikan alat. Edelleen on vielä paljon tehtävää, että tästä strategiasta tulee prioriteetti. Nostaisin esiin joitain ulottuvuuksia. Budjetti tuen tulisi olla läheisessä yhteydessä ihmisoikeuksiin ja hallintoon näissä loppukäyttäjämaissa. Tämän kriteerin on toteuduttava, jotta budjettitukea voidaan antaa. Toki tämä on vaikeaa kriisin aikoina, mutta mielestäni silti olisi tarpeen vahvistaa rahoitusta tukimekanismien kautta, koska niiden kautta konkreettisesti voidaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia tukea ja vahvistaa. Tämän lisäksi olisi tärkeää pyytää komissiota sekä ulkosuhdehallintoa katsomaan, millä tavain voisimme varmistaa vuoropuhelun jatkuvuuden vuoropuhelun kolmansien maiden kanssa, niin vuoropuhelun, joka koskee ihmisoikeuksia. Kiitos. Thank you, Elma. Thank you. Um, I... Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella Richard Howardia tästä työstä. Ja jos voisin kommentoida paria isompaa kysymystä tässä koskien näitä yleis- yleisiä kohtia, mistä näyttää siltä, että johdonmukaisuus tulee olemaan aivan keskeinen alue, niin kuin Richardkin osoittaa ihmisoikeuksissa, niin kuin se liittyy myös siihen, miten asio- näitä asio- asioita käsittelemme hiljattain laatia mietintöjä sanktioista ja miten sanktioita neuvostossa voidaan käyttää ihmisoikeuskysymysten kohdalla. Näyttää siltä, että saamme uskottavuutta vain, jos sovellamme tätä systemaattisesti satumme sitten olemaan hyvissä väleissä jonkun hallituksen kanssa tai emme. Ja kun tarkastelemme vaikka lähi me emme voi yksinkertaisesti puhua ihmisoikeusrikkomuksista Syyrian tai mahdollisesti Egyptin kaltaisissa maissa, eikä sitten sanoa yhtään mitään Saudi-Arabiasta esimerkiksi. Mielestäni tämä on sellainen alue, jolla voimme oppia aika paljonkin amerikkalaisilta. Mielestäni esimerkiksi jos tarkastelemme Sergei Magnitskin mm, lakialoitetta oikeusvaltioperiaatteessa on kongressin käsittelyssä ja he yrittävät miettiä, miten voidaan tarttua erityisiin törkeisiin ihmisoikeusrikkomuksiin ja käsitellään asioita puhtaasti tällaisena. Tämä on sellainen esimerkki joka voisi olla hyväksi myös täällä unionissa. Ja tässä mielessä, niin kuin tekin sanotte, meidän liittymisemme Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja pahoittelen niin kuin tekin, että ei niin vastentahtoisesti erilaiset hallitukset Ranskassa ja kuningaskunnassa tähän ovat suhtautuneet. Jäsenvaltioiden pitää linjautua meidän taaksemme. Mielestäni se, että nimitettäisiin erityisihmisoikeusedustaja on tärkeä ehdotus, ei vain äh, alueilla, joista keskustelimme eilen Paronten Ashtonin kanssa, esimerkiksi mitä erityisedustaja ulkoisesti tekisi, vaan myös pitää ajatella, mikä hänen potentiaalinen roolinsa on sisäisessä EU-toiminnassa ja kautta komission eri osastojen, esimerkiksi miten koulutetaan ihmisoikeuskysymyksiin, miten valtavirtaistetaan ihmisoikeusagendaa muille alueille ja yleisesti edistetään unionin kykyä tarttua näihin asioihin tuloksellisesti. Minä toivon myös, että voisimme tämä erityisedustaja yhtenä tehtävänään näkisi sen, että saataisiin suurempaa tukea jäsenvaltioiden kesken, jotta tätä kautta voitaisiin painostaa n suuntaan, jotta se liittyisi kansainväliseen rikostuomioistuimen esimerkiksi ja ratifioisi pöytäkirjat, jotka tähän liittyvät. Tällä hetkellähän tuomioiston sen vaikutusvalta kärsii tämän takia. Se pitäisi saada paljon suuremmalta takua, tu- tukea. Sitten asevienti, niin kuin esittäkin toteaa, erittäin tärkeä kysymys. Enkä voisi olla enempää samaa mieltä esittelijän lausunnosta koskien sitä, että lisähuomiota valvontaan täytäntöönpanoon EU-tasolla koskien 2018 kantaa todella tarvitaan, koska monet ihmisoikeusrikkomukset, niitä ei ole voitu tehdäkään ilman aseita, joita jotkut jäsenvaltioista me toimittavat ympäri maailmaa. Ja minusta näyttää myös siltä, että jos seuraamme esittelen ehdotuksia ja tuemme korkeaa edustajaa koskien koulutuksesta toimintaa. Tätä kautta unioni sen yleisessä poliittisessa toiminnassa voi keskittyä aivan erityisesti alueisiin, joilla meillä on erityisen suuret huolet. Ja näissä jatkossa, näitä asioita pitäisi päivittää jatkossa ja ottaen huomioon globaali kehitys. Lopuksi puheenjohtaja haluan vielä onnitella esittelijä ja varjoesittelijä tästä työstä ja ilmaisen myös meidän ryhmämme tuen mietinnölle. I just wanted to make a very quick point on behalf of the ECR. Halusin vain ihan nopeasti puhua ECR-ryhmän eh, e puolesta asiasta, josta eh, Sir Graham eh, puhui, nimittäin kappale neljä, joka yllättäen ja ehkä hiukan ironisesti, koska sen kirjoittajakin on yhdistyneestä kuningaskunnasta hyvin kriittinen Ranskan ja yhdistyneen kuningaskunnan suhteen, mitä tulee eh, Euroopan liittymiseen eh, ihmisoikeusyleissopimukseen. Me olemme tehneet tarkistuksen, että tämä poistettaisiin. Minä tiedän, että eh, Sir Graham ja minun puolueeni ovat koalitiossa kotimaassa, mutta olemme tässä asiassa eri mieltä. Tämä on nyt sopimuksellinen velvoite, jota minun puoleni kuitenkin, sopimus, jota minun puoleni vastusti. Pelkäämme, että tämä aiheuttaa sekaannusta, kaksinkertaisuutta ja kilpailua ihmisoikeustuomioistuimen ja EU-tuomioistuimen välille ja sekoittaa koko asian ja David Cameron ottaen huomioon, että yhdistyneellä kuningaskunnalla on Euroopan neuvoston äh, puheenjohtajuus on hyvin innostunut siitä, että uudistettaisiin tätä tuomioistuinta e, niin, että se paremmin huomioitaisiin demokraattisesti valittujen parlamenttien oikeudet, joten meillä on hyvin erilainen näkemys tästä. Minun mielestäni tämä e, obstruktionismi e, on kovin ikävä sana, Richard, kun sillä kuvaillaan meidän omaa maatamme. It's a great committee this, because even where we disagree with... Tämä on aivan äh, hieno valiokunta, vaikka olemmekin eri mieltä monista asioista, niin äh, silti olemme pitkälti samaa mieltäkin. Onko ulkosuhdehallinto paikalla? Minä en tässä nyt yritä puhetta mitenkään johtaa, mutta katson vain, että ovatko he paikalla. Jos he haluavat käyttää puheenvuoron, niin kyllä he varmaan sellaisen saavat niin olet, onko siellä joku paikalla? Sano, sanokaa kyllä tai ei. Kaikki vaan pudistelevat päätään. Ei. No niin, minä ehkä voisin nyt vastata näihin esitettyihin huomioihin. Ensinnäkin herra Grib, hän ja hänen ryhmänsä tietävät, että olen samaa mieltä tästä aikataulusta. Toistan, että se ei liity tai johdu meihin meistä täällä parlamentissa ja olen pahoillani, että se on nyt hankaloittanut tätä prosessia. Ja henkilökohtaisesti kiitän herra Grybia ja hänen äh, valmiuttaan äh, todella tehdä työtä tiukassakin aikataulussa. Ehkäpä äh, hän yllättyikin, yllättyikin siitä, kuinka paljon tukea hän ja hänen ryhmänsä tarkistukset saivat, mutta halusin todella osoittaa kovasti arvostavani teidän panostanne tähän prosessiin. Mitä tulee näihin kolmeen suulliseen tarkistukseen, tuen niitä, mitä tulee esimerkiksi teloituksiin Valko-Venäjällä. E, te, voitte var- te muotoilitte nämä hyvin ja tuen niitä aivan täysin, näitä suullisia tarkistuksia. Ne ovat tärkeitä olennaisia kysymyksiä, jotka saavat ehdottoman tukeni. toinen suullinen ehdotuksenne joka käsittääkseni on tärkeä ryhmällenne. No, itse asiassa tästähän asiasta on jo puhuttu. Ehkä meidän täytyy ehdottaa sellaista sananmuotoa, koska vielä siis tätä, tätä ehdotusta ei ole hyväksytty. Mutta varmaan sihteeristön kanssa voitte katsoa tämän keskustelun jälkeen lyhyesti, että minkälainen sanamuoto voisi olla hyvä. Ainut suullinen tarkistus, jonka suhteen tässä saattaa olla ongelma ja varmaan ymmärrätte minun ongelmani, ihan niin kuin minäkin ymmärrän sen, kuinka tärkeä asia tämä on teidän ryhmällänne, on tämä sanamuoto, joka liittyy kompromississa 24 kristittyjen vainoamiseen. Täytyy ottaa huomioon, että kompromissit 23 ja 24 ovat uusia kohtia tekstiin. Sain koko joukon tarkistuksia, jotka liittyivät uskonnon vapauteen ja kyllä minä olen pyrkinyt nämäkin nyt ottamaan tosiaan huomioon ja tunnustan sen, että teidän ryhmällänne on merkittävä pyrkimys ja kuulin mitä Chanok sanoi. Nostaisin kristittyihin kohdistuva vaino. Itsekin olen kristitty ja vastustan todella tällaista kristittyjen vainoamista, mutta tässä tekstissä ja Euroopan parlamentin tekstissä – Mielestäni parlamentin etujen mukaista olisi nyt viitata vainoa, joka kohdistuu kaikkiin uskon, uskontoihin ja uskonnollisiin ryhmiin, eikä, eikä vain yhteen. Eli tämä Nigeria-teksti, joka hyväksyttiin viime huhtikuussa, niin halusin oikeastaan valita sen sanamuodon tai uskonnonvapautta käsittelevän tekstin viime vuoden tammikuulta, jossa viitattiin toki myös kristittyihin kohdistuvaan vainoon. Mutta todella pyrimme siis löytämään ratkaisun, mutta kaikella kunnioituksella en tätä suullista tarkistusta voi tukea. Se, mitä Donskis muun muassa sanoi neuvotteluista ja en usko, että tästä kyllä on tällä hetkellä konsensusta, mutta olen luonnollisesti käytettävissänne ja voin keskustella teidän kanssanne ja ryhmänne kanssa tästä vielä, mutta ehdottaisin, että palattaisiin viime vuoden tammikuun päätöslauselmaa ja pyrittäisiin löytämään sieltä joku hyväksyttävä sanamuoto, jonka enemmistö valiokunnassa voisi tosiaan hyväksyä Donskisille, ystävälle ja kollegalle. Tässä ei ole mitään erityistä vastattavaa, mutta kiitos kauniista sanoista ja kiitos Donskisille siitä, että hän on ollut erinomainen varjoesittelijä, jonka kanssa on ollut mukava tehdä työtä. Sitten ystäväni ja kollegani herra Tanok. Onhan se aika ironista, että hän haluaa poistaa kohdan, joka liittyy väliaikaisen valiokunnan joka liittyi ähm, CI alle luovutettuihin vankeihin ja halusi tämän viittauksen poistaa, mutta brittinä täytyy kyllä sanoa, että kaikki tietävät se, että äh, Iso-Britannia on toinen niistä maista, joka vastustaa Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymistä. Onhan tässä Irlannia sinänsä. Meillä on hyvä äh, suhde toisiimme kollegiallinen suhde, vaikka tästä asiasta olemmekin eri mieltä. Sitä nyt ei tarvitse peitellä. Mielestäni minkään maan etu ei voi mennä ihmisoikeuksien edelle, jos ihmisoikeuksia rikotaan. Tämä heijastelee minun kantaani, minun poliittisen ryhmäni kantaa ja toivoakseni myös oman kotimaani kantaa. Hän ehdottaa vapaata äänestystä. Minä toivon, että hänen ryhmänsä ja monet valiokunnassa tukevat kompromisseja 18 ja 21. Ja haluan vain todeta, että kompromissi 21 liittyy naisten terveyteen, myös lisääntymisterveyteen, mutta se on paljon muutakin kuin aborttiin liittyvä kohta. Ymmärrän, että hän ymmärtää sen tällaisena, mutta uskon, että hänellä on halua antaa tukensa kuitenkin tälle tekstille. Herra Preda on poistunut salista. Hän äh, antoi minulle DEVE-valiokunnan erittäin, erittäin tyhjentävän lausunnon kompromissi. Olen valmis vielä tarkastelemaan. Graham Watson, kiitän myös hyvin pohditusta kannasta hänen äh, ehdotuksensa liittyen sanktioihin on mielestäni hyvä lisäys. Eli ehkä jos sihteeristö voisi tehdä tästä suullisen tarkistuksen niin, että tämä viittaus saataisiin, se tekisi tästä mietinnöstä entistä vahvemman. Ja olen samaa mieltä Graham Watsonin kanssa siitä, mitä hän sanoi tänään ja mitä hän on mietinnössä sanonut. Eli tosiaan, että näistä sanktioista tulisi realiteetti, tosiasia. Tällä hetkellähän puhutaan ikään kuin kaikki tai ei mitään, mutta kyllä tässä varmaankin jonkinnäköinen sanamuoto voitaisiin vielä löytää. Ja sitten vielä lopuksi, oinahan tässä aina tiettyä arkaluontoisuutta, mitä tulee kansainväliseen rikostuomioistuimeen. Olen samaa mieltä siitä, mitä sanottiin Yhdysvalloista, mutta pyytäisin ottamaan huomioon, että on koko joukko jäsenvaltioita, joilla ei ole puitesopimuksia kansainväliseen, eikä, eikä kansainvälisiä sopimuksia kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja tällä hetkellä Euroopan unionin ICC-ratifikaatio ei ole tällä lue tässä luettelossa, jota vaaditaan mailta, jotka haluavat suosituimuuskohtelua äh, Yhdysvaltojen edustajien kanssa – halutaan puhua ICCstä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, mutta kyllä meidän täytyy myös hoitaa omat kotiläksymme. Kiitos. No niin, sitten esityslistan kohta kahdeksan. Rouva Paidera, olkaa hyvä. Ah, herzlichen Dank, Herr kiitokset, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, makrotaloudellinen rahoitusapu on ulkopolitiikan väline, joka otettiin käyttöön vuonna 1990 ja sillä annetaan rahoitusapua kolmansille maille, joilla on lyhytaikaisia maksuvaikeuksia. Sillä on konkreettinen lista eurooppalaisia mahdollisista ehdokasmaista ja potentiaalisesti ehdokasmaista ja naapurimaista, poikkeuksena Tajikistan ja Kirgistan. Use valtiot ovat hyötyneet tästä 7,6 kahden miljardin euron avusta lainoilla tai avustuksilla tai tällaisena yhdistelmänä. Rahoitusapu on ollut tapauskohtaista hyvin. Paljon aikaa on kulunut tähän, niistä on kritisoitu hyvin paljon, koska usein määrärahoja ole pystytty antamaan juuri silloin, kun niitä on tarvittu. Koska tämä parlamentti on vaatinut tehokkaampaa menettelyä, komissio on nyt tehnyt ehdotuksen rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä. Tämä asiakirja on siinä on hyvää tahtoa taustalla, mutta olen tehnyt muutamia hyvin perustavanlaatuisia tarkistuksia. Yritän selittää ne tässä. Ensinnäkin määritelmä mm, hyväksyttävistä valtioista. Minä olen listannut sinne ehdokasmaat, mahdolliset ehdokasmaat ja naapurimaat, ja olen jättänyt ulkopuolelle strategisesti tärkeät kolmannet maat, joka ei ollut riittävän konkreettinen, ja sillä tavoin oltaisiin oikeasti voitu kattaa melkein mikä tahansa ö, valtio maailmassa ja silloin tätä rahoitusapua olisi ollut vähemmän muille valtioille, koska sen rahoitusmäärä on paljon alhaisempi kuin muissa rahoitusvälineissä. Se on 0,7 miljardia tälle rahoituskaudelle vuoteen 2013 mennessä. Toiseksi lainsäädäntömenettely. Minä olen tukenut komission ehdotusta, että korvataan nykyinen järjestelmä komitologialla e, ja Komissio siis jättäisi ehdotuksen jäsenvaltion edustajien komitealle, joka sitten hyväksyisi määräenemmistöllä tämän täytäntöönpano e, säädöksenä. Vaikka tämä menettely jättääkin parlamentin ulkopuolelle, niin se on ainoa tapa, jolla tästä välineestä tehdään tehokkaampi ja nopeutetaan päätöksentekoa. Jos varmistamme, että asetamme selkeät kriteerit ja määräykset näiden määrärahojen käytölle, niin en usko, että tällä on kielteistä vaikutusta. Äh, ja ottaen huomioon se, että tietyissä tapauksissa tarvitaan ehkä poikkeuksia, olen ehdottanut, että poikkeustapauksissa ja perustelluissa tapauksissa äh, voidaan harkita äh, kolmatta valtiota edunsaajaksi, mutta sellaisessa tapauksessa meillä pitäisi käyttää tätä tapauskohtausta menettelyä niin, että Euroopan parlamentti muodollisesti päättää tai käyttää veto-oikeutta. Tämä on selitetty yksityiskohtaisesti uudessa 11a artiklassa. Lisäksi olen tarkentanut ulkosuhdehallinnon roolia nimittäin konsultaatioiden päätösten kautta, esimerkiksi määrärahojen maksun keskeyttämistä varten. Ja sitten pitäisi olla säännöllisiä uudelleenarviointeja, joissa pitäisi tiedottaa sekä parlamentti että ulkosuhdehallinnolle. Komission ehdotuksessa ei mainittu ulkosuhdehallintoa laisinkaan, vaikka tämä onkin ulkopolitiikan väline. Ja, äh, valintakriteerit kattavat myöskin ihmisoikeuksien kunnioituksen ja niin poispäin. Joten tämän seurauksena menettely oli varsin sekava, vaikka siis valintakriteerit viittasivat ulkopolitiikan kriteereihin, niin artiklat eivät sitten itse viitanneet niihin. Lopuksi komission ehdotuksen kautta nämä muutokset yleisiin säännöksiin päättyisivät 31. joulukuuta 2013. Mielestäni tämä on, ei ole loogista, koska nämä varmaan hyväksytään vasta tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla. Olisi paljon tehokkaampaa, jos näitä säännöksen muutoksia sovellettaisiin uusissa rahoitusnäkymissä ja niitä sitten uudelleen arvioitaisiin ja tästä tiedotettaisiin neuvostolle ja parlamentille ja siihen tehtäisiin sitten mahdollisesti lainsäädäntöehdotus muutoksista. Teillä on nyt tämä ensimmäinen lausuntoluonnos edessänne ja olen aina valmis kuuntelemaan mielipiteitänne. Kiitoksia. Anna Gomez. Kiitoksia. Seuraavaksi Anna Gomes. I, I, I'm a bit, um... Olen kiitollinen kollegalle tästä sel- selvityksestä. Olin vain sitä mieltä, että itse asiassa meidän täytyy kiinnittää jäsenten huomiota tähän asetukseen, koska haluaisin, että valiokunnan lausunto olisi hiukan raskaampi sisällöltään. Tästä on tietysti yksinkertaistamista. Olen hiukan, en oikein pidä näistä kriteereistä, jotka mainitaan – puhutaan poliittisesta, taloudellisesta, maanteista läheisyydestä EU. Mitä se oikein tarkoittaa? Mielestäni meidän täytyy tarkemmin, selkeämmin puhua periaatteista, joiden pitäisi johtaa unionin toimintaa, kun se antaa makrotaloudellista rahoitusapua joillakin kumppanimaille. E, esimerkiksi, tai perusperiaatteet, kuten oikeusvaltioperiaatteet, korruption vastainen toiminta, ihmisoikeudet, mutta myös työllisyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Käsite siitä, että ratkaistaan maksutaseongelmat. Tämähän näkyy, miten toimimme omien ongelmiemme kanssa. Ja mielestäni tämä lähestymistapa ei ole oikea. Joten niin tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tähän tekstiin tutustun. Luen sen vielä tarkemmin ja olen sitten yhteydessä esittelijän jatkossa. Vain toivoisin, että kiinnittäisimme tähän myös muiden kollegojen huomioon, koska kyseessä on isompi asia kuin ensi kerralta voisi näyttää. Ja sitten delegoidut säädökset. Minustakin pitäisi voida varmistaa se, että prosessi ripeästi etenee. Tämä pitäisi antaa komission tehtäväksi, mutta samalla pitäisi löytää keino ottaa parlamentti jollakin tavalla tähän mukaan. Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Toistan, nythän meillä on vielä muutama päivä maaliskuun loppuun tehdä näitä tarkistuksia. Uskon, että tämä on sellainen alue, jolla meidän valiokuntamme todellakin pitäisi olla aktiivinen tehdä työtä, eikä vain tyytyä joihinkin teknisiin kysymyksiin. Tämähän on poliittinen kysymys eikä mikään tekninen juttu. No, mistä Mavro Nikola? Kiitoksia. Sitten herra Mavro Nikolas. Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin ehkä vielä hiukan täydentää. Minun mielestäni tällaiset rahoitukselliset ongelmat äh, todella osoittavat, että meidän täytyy toimia tehokkaammin ja siksi tarvitaan avoimuutta ja on tehtävä hyvin selväksi, miten näitä päätöksiä tehdään. Niitä ei saa viivytellä eikä päätöksenteko saa todella kestää liian pitkää aikaa. On tiettyjä ehtoja, joiden on toteuduttava, jotta tuki on mahdollista. Tämähän on yksi merkittävä osa tätä asetusta. Sosiaalidemokraattinen ryhmä, kuten Anna Gomes totesi, on todennut haluamansa tukea kolmansia maita, jotka eivät ole välttämättä jäsenehdokasmaita tai edes potentiaalisia jäsenehdokasmaita. Ne ovat ehkä maita, jotka eivät myöskään kuulu naapuruspolitiikan piiriin. Tällainen makrotalouden tuki on tärkeä osa meidän politiikkaamme, kehityspolitiikkaamme ja siksi mielestäni maa, joka on kriisissä ja tarvitsee rahoitusapua, ei sitä saa jättää alusta alkaen ulkopuolelle. Olemme myös sitä mieltä sosiaalidemokraattisessa ryhmässä, että ulkosuhdehallinnon täytyy aktiivisesti osallistua päätöksentekoon ja täytäntöönpanoon, mitä tähän fasiliteettiin tulee. Euroopan unionin edustustot eri maissa ovat luonnollisesti linkki unionin komission EASN sekä kyseisten maiden välillä. Ja siksi Euroopan unionin on voitava toimia ja reagoida nopeasti. Tämän lisäksi on toteutettava valvontaa sen suhteen, miten näitä rahoja käytetään. Kiitos. Thank you, Mr. President. Uh, dear colleagues, uh... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen tyytyväinen Ruoan Vaideren laatimaan lausuntoon ja jaan monet suositukset, joita siinä on tehty. Olen itse esittelijänä tässä kysymyksessä myös olen juuri julkaissut mietintöluonnoksen. Siellä on monia samantyyppisiä ajatuksia, erityisesti AFET-valiokuntaa koskien. Pyrin varmistamaan, että makrotaloudellinen rakoituksen apu seuraa Lissabonin sopimuksen periaatteita varmistamalla poliittisen koherentiuden monivuotisen rahoituskehityksen ja poliittisten tavoitteiden välillä, kun pyritään edistämään demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Usein, liian usein äh, rahoituskehyksessä ei ole kiinnitetty huomiota yleisiin periaatteisiin, joita avunsaajien pitää noudattaa. Siis, jotta voitaisiin paremmin noudattaa kunnioittaa meidän demokratian etujamme. Minäkin ehdotan, että ulkosuhdehallinnolla olisi vahva rooli, jotta varmistaisi jokaisen maan soveltaa riittävässä määrin demokratisia mekanismeja omassa maassaan ja siinä, miten muotoilee poliittisia toimia yhteisymmärrysmuistion mukaisesti. On aivan olennaisen tärkeää, että ulkosuhdehallinto on tässä roolissa ja olen tyytyväinen tarkistuksista, joita Rova Vaide on tässä esittänyt. Mitä ma- kattavuuteen tarvitaan näitä delegoituja säädöksiä kolmanteen maakategoriaan jotka eivät ole hakijamaita, eivätkä naapurimaitakaan, mutta poliittisesti, taloudellisesti ja maantieteellisesti ovat lähellä unionia jollakin tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa Keski-Aasian tasavaltoja. Minun mietin on erilainen kuin Afetin lausunto. Minä nimittäin suosittelen sitä, että meidän pitäisi yksinkertaisesti lisätä nämä maat kolmantena maaluokkana. Sitten lopuksi on erittäin tärkeää puolustaa Euroopan parlamentin eri oikeuksia. Komissio ehdottaa, että tapauskohtaiset päätökset pitäisi tehdä, tehdä täytäntöpanosäädösten kautta, että voitaisiin nopeuttaa usein hidasta päätöksentekoprosessia. Vaikkakin uskon, että tätä ei voida hyväksyä, erityisesti kun ajatellaan, että Euroopan parlamentilla tällä hetkellä on yhteispäätösmenettelyoikeus jokaisen monivuotisen rahoituskehityksen kohdalla. Silti uskon, että kannattaa pohtia, että käytettäisiin delegoituja säädöksiä jokaisessa MFF-kysymyksessä koskien uusia toimivaltuuksia, joita Lissabonin sopimuksen myötä meille on tullut. Tätä kautta parlamentti edelleenkin voi harjoittaa tehokkaasta demokraattista valvontaa ja tästä instrumentista tulee tehokkaampi, ripeämpi, niin kuin monet osa, osa äh, sidosryhmät haluavat. Kiittäisin vielä esittelijää hänen arvokkaasta panoksestaan. Herzlichen Dank, Herr Kollege Sydämelliset kiitokset, kollegat. Määräaikatarkistusta jättämiselle on 29. maaliskuuta. Äänestys toimitetaan valiokunnassa 24. huhtikuuta. Olemme pahasti myöhässä. Puoli minuuttia saatte. Um, um, uh, thank you very much. Kiitoksia näistä hyvin harvokkaista kommenteista. Ne ovat linjassa sen kanssa, mitä minä haluan ehdottaa. Tämä on tapa, jolla voidaan nopeuttaa menettelyä, tehdä sitä avoin ja tehokas. Ja samanaikaisesti meidän täytyy todellakin päättää, täytyykö parlamentin puuttua joka tapaukseen, jos meillä on hyviä kriteerejä. Edustaja Gomes puhui kriteereistä kun voisimme tehdä tästä menettelystä tehokkaamman ja nopeamman ja luottaa komissioon tässä asiassa. Olen täysin samaa mieltä ja sanoin jo aivan aluksi, että ulkosuhdehallinnolla täytyy olla rooli, koska tämä on mielin, joka tietää oikein hyvin, mitä näissä maissa tapahtuu, ja me, kuten komissiokin, pitää saada tietoa sieltä. Samanaikaisesti haluaisin korostaa sitä, että tämä on hyvin pieni väline verrattuna muihin välineisiin ja sen tarkoituksena on tasapainottaa maksutasetta, joten tämä on sitä varten. Mutta kiitoksia näistä arvokkaista kommenteistanne ja odotan kovasti tarkistuksenne. Kiitoksia. Äh, Somalimaan ulkoministeri on jo viisi minuuttia odottanut tuolla oven ulkopuolella. Jos te voisitte antaa Rova Makove meille nyt ihan parin minuutin mittaisen lyhyen briefauksen, niin palaamme tähän asiaan sitten toisella kerralla. Olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Kaikilla on tämä kertomus edessänne e, e, marraskuuta, eli annan teille vain lisätiedä 16. maaliskuuta. E, Moldovan parlamentti vihdoinkin päätti, valitsi presidentin ja perustuslaininen pattitilanne on päättynyt. Presidentti on tuomari, hän on ollut jo pitkään tuomari ennen kuin hän valittiin presidentiksi. Hän oli Moldovan oikeusneuvoston puheenjohtaja he saivat vielä kolme lisäääntä kommunistilta, kolme kommunistisen puolueen jäsentä liittyivät sosialistiseen puolueen ja äänestivät äh, tämän Euroopan integraatioallianssin puolesta. Sitten Transnistriasta sanoisin vielä muutaman äh, uuden kehityssuuntauksen. Viime vuoden joulukuusta meillä on siellä uusi presidentti. Hän ei ole enää Mitlov ja Vilnassa meillä oli ensimmäinen äh, virallinen neuvottelukierros ja useita muodollisia tapaamisia on pidetty myöskin näiden viime päivien aikana Filatin ja niin kutsutun Transnistrian presidentin välillä. Ja äh, sitten haluan sanoa, että on rap- raportoitu henkilöiden pidättämisestä ja kidnappauksista Transnistriasta Transnistrian viranomaisten taholta. Kiitoksia. Uskon, että presidentinvaalit tuovat lisää vakautta. Tämä on hyvä asia. Kiitos. Ja nyt voimme kutsua saliin Somalimaan ulkoministeri. Thank you. Kolleginnen und Kollegen. Ich... Parhaat kollegat, minä toivotan nyt äh, joukkoomme tervetulleeksi Somalimaan ulkoministerin, ministerin, joka samalla on vastuussa kansainvälisestä yhteistyöstä, herra Mohamed Romar. Somalimaa tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa taistelussa merirosvoutta vastaan jo eilen tätä aihetta käsiteltiin alivaliokunnassa ja olisin hyvin iloinen, jos herra ministeri voisitte kertoa meille nyt tilanteesta, erityisesti Somaliassa ja poliittisesta kehityksestä Somalimaassa ja myös siitä, miten alueen vakautta ja vakautta voitaisiin parantaa – ja luonnollisesti, miten tätä merirosvoutta saataisiin kuriin. Olen hyvin iloinen siitä, että olette tullut vieraaksemme. Tehän osallistuitte myös konferenssiin, joka käsitteli Somalian tulevaisuutta. Tehän olette melkein kuin kotonanne täällä Benelux-maissa. Tehän asuitte 12 vuotta Alankomaissa ja tämän jälkeen 11 vuotta yhdistyneessä kuningaskunnassa ja te olette väitellyt Birminghamin yliopistossa yhteiskuntatieteistä. Tervetuloa ja olkaa hyvä ministeri. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kovasti, että sain teiltä tilaisuuden keskustella kanssanne, kanssanne Somalimaasta. Maan, maalla on jo pitkät yhteydet, suhteet EU-hun. Olemme tästä erittäin iloisia, että meillä on tällaiset vahvat suhteet EU-hun ja monien jäsenvaltioiden kanssa myös tämänhetkiset rajamme ovat tulosta viime vuosisadan siirtomaa sodista tavallaan, ja Somalimaa, niin kuin monet muutkin maat kuuluvat Osmanin valtuuskuntaan, olimme brittiprotektoraatti vuodesta 1887 tämmöinen lyhyt vapauden hetki meillä oli Somalian kanssa. Meillä oli vapaaehtoinen unioni 1960, sen jälkeen liityimme Somalian. Unioni ei toiminut meidän kohdallamme, eikä Somalian kohdalla se ei toiminut, ja se olikin alku varsin e- epäonnistuneelle vaiheelle. Viime vuosina tämä on syntynyt sotia ja kärsimystä mukaan lukien pääkaupunkimme tuhon ja monet ihmiset ovat kärsineet ja monia henkiä on menetetty som, somalikansasliikkeen johtajat ja kylän vanhimmat tapasivat toukokuussa 1991 ja he uudelleen vahvistivat riippumattomuuttamme itsenäisyyttämme ja sitten Somalimaa on toiminut itsenäisenään valtiona tai sen kaltaisena, mutta vieläkin odotamme poliittista tunnustusta kansainvälisesti. Seuraavat kaksi vuosikymmentä, vuodesta 1992 tähän asti, olemme nähneet, että rauhanomainen demokraattinen Somalian maa on kehittynyt. Tämä on ollut varsin vaikea sovintoprosessi. Samanaikaisesti hallitukset ovat romahtaneet Somaliassa ja näin ongelmat ovat syntyneet, miksi ovat syntyneet alueellamme terrorismi, merirosvous, nälkä vaivaavat. Kansainvälisen yhteisön ponnistelut, mukaan lukien EUn toiminta, tarttua Somalian ongelmiin pitkäksi, pitkälti ovat epäonnistuneet huolimatta uhrauksista, joita on tehty, kun on käytetty huomattavasti voimavaroja, joukkoja, ei, ja erityisesti EU ja sen jäsenvaltiot ovat olleet tässä mukana. Somalimaassa kuitenkin olemme keskittyneet omaan vakauttamisprosessiimme mukaan lukien rajojen turvaaminen merellä ja alueella. Ja olemme estäneet piraattitoiminnan alueella, me pyrkineet suojelemaan kansalaisiamme ja haluamme kehittää kesä, sisäisiä rakente- rakenteita. Ja kolme miljoonaa kansalaista ovat pysyneet, pystyneet elämään vauraasti ja rauhan olosuhteissa. Olemme ylpeitä siitä, että Somalimaa on varsin toimiva demokratia. Me olemme meillä on ollut monet vaalit, joita on kansainvälisesti valvottu, hiljattain presidentinvaalit vuonna 2010, jotka johtivat rauhanomaiseen vallansiirtoon poliittisten puolueiden välillä. Häviävä puolue luovutti voittajapuolueelle vallan. Nämä periaatteet ovat pureutuneet yhteiskuntaamme ja Somalimaa toimii nyt myös kansainvälisen yhteisön kanssa ja pyrkii tekemään oman tehtävänsä, jotta ratkaista, ratkaista, ratkaistaisiin naapurimaan Somalian ongelmia. Viime, vuonna, viime viikolla Lontoon konferenssissa oman maani edustaja ensimmäistä kertaa osallistuvat Somalia-konferenssiin. Uskon, että tämä oli tärkeä virstanpylväs kansainvälisessä diplomatiassamme oli hienoa osallistua tähän konferenssiin tasapuolisena jäsenenä. Ja presidentti puhui rauhasta, vakaudesta ja sen palauttamisesta Somalia, Somaliaan. Uskomme, että kansainvälinen kansainvälisessä yhteisössä keskitytään liikaan alueelliseen yhtenäisyyteen, ja se vaarantaa tämän johon pyrimme, kun keskitytään eri energiaan, eikä keskitettyyn valtioon ja unohdetaan realiteetit paikan päällä. Tämä johtuu hajautetusta luonteesta Somalian politiikassa. Jos on tällainen keinotekoinen yhtenäisyys olemassa, se haittaisi sitä uskoamme, että rauha voidaan saada parhaiten tukeutumalla menestykseen, jota on jo Somalimaassa saatu aikaan usein puhutaan de- demokraattisesta kehityksestä alhaalta ylöspäin. Pitäisi käyttää testattuja metodeja omassa maassa, mitä ratkaisemme kiistoja eh, eri yhteisön välillä. Itsenäisyysilmoituksemme jälkeen juuri tällaista konfliktinratkaisua on harjoitettu uskon, että samantyyppistä toimintaa tarvittaisiin myös Somaliassa ja olemme tarjonneet kokemuksiamme sisarillemme ja velillemme Somaliassa. EUllakin on ollut kokemuksia tällaisesta Euroopan EU ei ole vain valtioiden unioni, vaan kansalaisten unioni. Minun ei tarvitse korostaa tämän parlamentin jäsenille, kuinka tärkeä rooli kansalaisyhteiskunnalla on tai yhteisön kehittämisellä ruohonjuuritasolla. Tämä on aivan keskeistä, kun halutaan kehittää rauhanomaista demokratiaa. Nämä perinteet lähes tuhottiin Somaliasta Mogadishun demokratian alueella vuosien ajan. EU antoi oman panoksensa 2010 vaaleissa ja Somalimaalle 2010, vaikkakin se myös antoi rahoitusta ja teknistä apua maa, jotka pyrkivät kehittämään laitoksia. Minun hallitukseni on vahvasti sitä mieltä, että Somalimaa olisi vieläkin vahvemmassa asemassa ja voisi vaikuttaa rauhanomaiseen Somaliaan, jos Somalimaa tunnustettaisiin kansainvälisesti poliittisena val- poliittisesti. Tällainen kansainvälinen tunnustus auttaisi siinä, että Somalimaa pääsi paremmin markkinoille, osallistuisi kansainväliseen kauppaan, kansainväliseen rahoitusjärjestelmään ja toimielimiin. Tarvittaisiin enemmän suoria ulkomaisia investointeja ja meidän pitäisi voida osallistua kansainvälisiin järjestöihin. Tiedonanto, joka annettiin viime kuussa Lontoon konferenssissa sen jälkeen, tunnus, siinä tunnustettiin, että kansalaisen, kansainvälisen yhteiskunnan pitäisi tukea mitä tahansa dialogia, jota Somalimaa ja väliaikainen Mogadishun hallitus harjoittavat ja haluaa saada aikaan, että voitaisiin selventää tulevia suhteita Tämä selkeä ilmoitus vahvistaa Somalimaan näkemystä dialogista kahden erillisen yksikön välillä, Somalimaan ja Somalian välillä. Niiden pitää olla yhtäläisiä kumppaneita. Tämä olisi lähtökohta rakentavalle keskustelulle koskien maiden tulevia suhteita. Nämä, näiden suhteiden pitää perustua siihen, että tunnustan se, että vuoden 1960 vapaaehtoinen unioni Somalimaan ja Somalian väillä itse asiassa epäonnistui ja tulevaisuuden vakaus ja maiden kehitys toteutuu paremmin, parhaiten, jos tunnustetaan Somalimaan itsenäisyys. Tällainen lähestymistapa mahdollistaa sen, että olisi riittävää poliittista tilaa Somalialle myös toimia. Somalimaalla ovat, on ratkaisevat intressit rauhan alueella. Olemme täysin mukana kansainvälisen yhteisön kanssa toiminnassa. Toimimme terrorismia ja piratoimintaa vastaan me olemme varsin johtavassa asemassa merirosvouskysymyksessä olleet. Olemme hyväksyneet lain, jolla toimitaan merirosvoutta vastaan. Tällaista ei koskaan aikaisemmin alueella ole ollut. Ja on myös tällainen vankisietolaki saatu aikaan. Tämä osoittaa, että Somalimaa on valmis toimimaan yhteistyössä kansainvälisen yhteisön kanssa, erityisesti EUn kanssa, kun taistellaan merirosvoja vastaan, Ja meillä on hyvä, hyvä tausta tässä asiassa ja ehkä voin käsitellä tätä tarkemmin kun ehkä tulee kysymyksiä aiheesta. Vielä kerran ilmaisisin Somalimaan hallituksen kiitollisuuden EUlle ja sen jäsenvaltioille niiden jatkuvasta tuesta maallemme. Kollektiivisesti EU ja sen jäsenet ovat suurin lahjoittaja, avunantaja maallemme tätä antelaisuutta, tämä, tämä antelaisuus on todellakin huomattu ja haluaisin myös lisätä, että meidän yhteiskuntamme ei olisi selviytynyt ilman niitä mahdollisuuksia, joita EU on myöntänyt kansalaisillemme. Minulla oli ilo tavata komission jäsen Bibalks. Hän on kansallisen äh, heinäkuussa 2010, anteeksi, heinäkuussa 2011 ja minulla on monia tilaisuuksia keskustella kehitysyhteistyö ministereiden kanssa Puolasta, Tanskasta, Norjasta, Isosta Britanniasta ja muista maista. He ovat vierailleet Somalimaassa viimeisen puolentoista vuoden aikana. Somalimaan presidentti tapasi eri ulkoministereitä EU-sta Lontoon konferenssin yhteydessä ja me odotamme, että jatkossa voimme vielä tiivistää suhteitamme e Euroopan mantereeseen. Tässä yhteydessä haluaisin kutsua eurooppalaisia ministereitä ja Euroopan parlamentin jäseniä vierailemaan Somalimaassa tulevina kuukausina niin, että voitte itse nähdä, kuinka EUn anteliaisuus ja konkreettinen apu on johtanut huomattaviin läpimurtoihin maassamme kun olemme pyrkineet saavuttamaan vuosituhannen tavoitteita. On kyse sitten taloudellisesta kehityksestä tai hallinnon alasta. Teidän tukenne on ollut hyvässä asemassa ja se on vaikuttanut vakauteen ja rauhaan ja kestävään kehitykseen maassani. Esimerkiksi 900 miljoonaa euroa on myönnetty jotta voitaisiin tehostaa vesijärjestelmää. Ja koulutuksen alalla EU on antanut vahvaa tukea ja näin lasten koulutus on lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen 2010 huomattavasti ja teidän tukenne ansiosta olemme pystyneet saamaan ilmaisen peruskoulutuksen aikaan ja näin voimme lisätä nuorten, erityisesti tyttöjen pääsyn kouluun. EU-varat ovat vaikuttaneet myös siihen, että olemme parantaneet tuomioistuinten kansalaisyhteiskunnan poliisin toimintaa. Samoin demokraattiset instituutiot toimivat paremmin vaalit järjestyvät paremmin. Olen myös iloinen voidessani todeta, että hiljattain EU on myöntänyt noin 4 miljoonaa euroa toteutetututkimukselle, jossa pyritään liittämään eri satamia yhteen. Tämä Tämä voi edistää huomattavasti kauppaa ja liikennettä ja se tehostaa koko alueen ja Somalimaan taloudellisia mahdollisuuksia. Tämä projekti on ollut jo pit, jonkin, verran, su, jonkin aikaa suunnitteilla ja nyt meitä todellakin kiinnostaa siirtyä eteenpäin tässä tärkeässä lupaavassa aloitteessa. Puheenjohtaja, arvoista Euroopan Euroopan parlamentin jäsenet. Somalimaa haluaa täyttää oman tehtävänsä, kun pyritään löytämään ratkaisuja lukuisiin ongelmiin, joita alueellamme on. Me arvostamme kovasti teidän kehitysyhteistyötänne, mutta on vieläkin enemmän, mitä voitaisiin tehdä aivan erityisesti poliittinen Somalimaan itsenäisyyden tunnistaminen ja rajojen tunnistaminen, jotka saatiin aikaan 1800-luvulla. Näin vahvistaisin Somalimaan roolia rauhan tyysseenä ja näin voisimme vieläkin tehokkaammin kumppanina toimia alueella suhteessa EU-hun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Minä ymmärrän, että Etelä-Sudanin presidentti tiedän, että hän tulee puhumaan tänään Euroopan parlamentissa. Haluan korostaa sitä, että meillä on hyvät suhteet Etelä-Sudanin hallitukseen. Presidentti Ahmed Sinai ja minä itse olimme kunniavieraita kun osallistuimme viime vuoden heinäkuussa hänen virkanastujaisiinsa. Ja meillä on kauppa- ja turvallisuussuhteet Etelä-Sudanin kanssa. Vielä lopuksi haluan ottaa esille Ashabadin ymmärtämisen. Te varmasti tiedättekin, että on suurin piirtein nyt lyöty Mogadishun ympäristössä johtoon Amison joukoista ja EUn tuesta ja kansainvälisen yhteis- yhteisön toiminnasta. Mutta kysymys kuuluu, mihin he sitten siirtyvät? En usko, että heitä on tuhottu täysin, vaan he jotenkin toimivat. Kun heidät on lyöty Mogadishun alueella, niin uskon, että he seuraavaksi siirtyvät pohjoisempaan. Ja jos he löytävät piilopaikansa Somalimaan itäosista, missä meillä on vuoristoalueita, niin silloin heitä on vaikea löytää. Ja haluaisin vain kiinnittää parlamentin huomion tähän, että Somalimaa, sen täytyy saada vielä enemmän tukea turvallisuusasioissa EUlta. Olemme kiitollisia teille kehitysyhteistyöprojekteista koskien koulutusta, terveys, terveydenhuoltoa, mutta haluaisimme myös turvallisuus, turvallisuusyhteistyötä, jota tällä hetkellä ei ole, ja minä uskon, että haluaisimme, että, e, että Euroopan parlamentti painostaisi myös Afrikan unionia, jotta se antaisi meille turvallisuustukea. Me tarvitsemme enemmän koulutusta, turvallisuusjoukoillemme, tarvitsemme tukea infrastruktuurirakenteille, me olemme pystyneet puolustamaan omaa demokratiaamme ja turvallisuuttamme pitkän aikaa, 20 vuotta. Olemme toimineet lihastisia ääriliikkeitä vastaan paikallisesti ja muutenkin, mutta uskon, että on liikaa odotettu, että jos me voisimme vastustaa, Somalimaa voisi vastustaa al ja muita, jos he haluaisivat tulla maahamme olemme erittäin haavoittuvaisia, koska olemme demokraattinen valtio ja meidän arvomme, niitä ei nähdä kasvata hyvällä silmällä. He eivät ole sitä mieltä, että demokratian järjestelmä, sukupuolten välinen tasa-arvo on välttämättä mikään hyvä asia. Ja tämän takia olemme aivan erityisessä vaarassa johtuen näistä arvoista, joiden puolesta toimimme. Ja haluaisimme paljon läheisempää yhteistyötä EUn kanssa taloudellisissa kysymyksissä, mutta myös näissä turva, turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset, herra ministeri. Voin ilmoittaa, että eh, Etelä-Sudanin presidentti on sairastunut ja on perunut vierailunsa tänne Euroopan parlamenttiin tänään. Tänäänhän meidän oli tarkoitus tavata hänet 14.35-15. Nyt puheenvuoron saa kollega Kaaler. Kiitos puheenjohtaja ja sydämellisesti tervetuloa tänne ulkoiseen valiokuntaan. Arvoisa ulkoministeri, kiitoksia puheenvuorostanne. On hyvä kuulla, että tuossa Somalian osassa, Somalimaassa, valtiorakenne on ollut toiminnassa jo vuosien ajan ja että maa on järjestäytynyt demokraattisesti ja on nyt hyvin aktiivinen merirosvouden toiminnassa. Kun sanon, että tuossa Somalian osassa en mitenkään halua osoittaa, että jotenkin olisin joku status quo-fetisisti. Euroopassa viimeisten 22 vuoden aikana olemme nähneet hyvin suuria ja monia rajamuutoksia – Rajoja voi siirtää, uusia valtioita voi syntyä. Sen me täällä Euroopassa hyvin ymmärrämme. Itse johdan täällä Euroopan parlamentissa PAN afrikkalaiseen parlamenttiin suhteita ylläpitävää valtuuskuntaa. Tunnen tilanteen siis varsin hyvin ja Afrikassa taipumus muuttaa rajoja on ollut aika rajallista, mutta juuri Sudan kysymyshän nyt on esimerkki siitä ja ennakkotapaus siitä, että tosiasioidenkin edessä voidaan taipua. Pidän hyvänä sitä, että tällaista hyvin pragmaattista politiikkaa jatketaan ja että me Euroopassa teemme yhteistyötä kehityspolitiikan kautta teidän kanssanne ja että näin nyt puuttumatta mihinkään statuskysymyksiin, yhteistyömme voi jatkua ja sujua. Minulla olisi teille toinenkin pyyntö. Se, että te mahdollisuuksienne puitteissa pyrkisitte vaikuttamaan siihen, että maan eteläosaan saataisiin vakautta. Eilen kuulimme turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnassa, että että Mogadishussa ja sen ympäristössä on tapahtunut myönteistä kehitystä ja että Al-Shabaab on siellä lyöty ja vetäytyy tai suuntaa toimet muualle, mutta minä pyytäisin, että tukisitte nyt tätä prosessia, ettekä taktisista syistä nyt lähtisi solmimaan taktisia liittoutumia sellaisten ryhmittymien kanssa, jotka mahdollisesti kilpailevat Mogadishussa olevien ryhmittymien kanssa. Nyt varmasti kaikkien etujen mukaista on saada aikaan vakaa tilanne suur alueelle ja statuskysymys kaiken kaikkiaan ehkä voidaan sitten virallisestikin hoitaa hieman myöhemmin. Minä en tässä nyt pyri mitään tällaista keinotekoista status quoa säilyttämään, niin kuin te tämän muotoilitte, mutta matkalla tavoitteeseen meidän ei tulisi poliittisesti tämän statuskysymyksen vuoksi estää myönteistä kehitystä muualla maassanne. Ja kysyisin teitä, että näettekö te tilanteen samoin kuin minä? Kiitos. Kiitoksia, Rova Gomes. Tervetuloa ministeri ja äh, tervetuloksi se, mitä sanoitte, se on ihan järkevää, erityisesti koska mitä enemmän minä yritän ymmärtää, mitä Somaliassa tapahtuu, sitä vihaisemmaksi äh, tulen. Äh, olen vihainen sen suhteen, miten äh, tehotonta politiikkaamme, ei pelkästään EUn, vaan koko kansainvälisen yhteisön ja YKn politiikkaa. Ja on valtaisia vaikutuksia. Se aiheuttaa Somalian kansalle kärsimystä ja tämä on prioriteettini Somalian kansa. Joten se, mitä sanotte, on järkevää ja minä olen yksi niistä, joka on vaatinut, että EU tekee yhteistyötä kanssanne sen sijaan, että kaikki munat laitetaan samaan koriin. Tämä tämä TFG, joka on täysin tehoton. Ja oletteko nähnyt, että tällä olisi mahdollisuus muuttua jonkinlaiseksi järkeväksi vasta, ähm, jonkinlaiseksi järkeväksi keskustelukumppaniksi, mitä tulee hallinnon luomiseen. Olen iloinen siitä, että että Lontoon konferenssin suhteen nyt EU on ryhtynyt keskustelemaan Somalian äh, maan kanssa. Te äh, puhuitte Afrikan unionista. Afrikan unionin päämaja on Etiopiassa, se on naapurimaanne. Te äh, teette yhteistyötä sen kanssa. Agadin yhteydessä, joten kyse on vain viesteistä, joita Afrikan unionin jäsenen merkittävät henkilöt voivat välittää, eivätkä vain me. Ja tässä yhteydessä me tietenkin ö, olemme ymmärrämme, että ei haluta poistaa olemassa olevia rajoja, mutta olemme nähneet myös kehityksen Etelä-Sudanissa, ja tärkeää on se, että jonkinlainen hallinto varmistetaan Somalian kaltaisella alueella. Haluaisin kysyä teidän Ne Voisitko ehkä kertoa enemmän tästä viestistä Afrikan unionille ja sitten toiminta, jota naapurimaat tekevät, esimerkiksi Etiopia. Jotkut ovat sitä mieltä, että esimerkiksi amerikkalaiset, jotka painostivat Etiopiaa miehittämään Somalian vuonna 2006 oli mahdollisimman huono valinta. Joten mikä on teidän mielestämme tilanne nyt Afrikan sarvessa? Ja sitten mainitsitte merirosvoiden vastaisen lakinne, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että olemme käsitelleet merirosvoutta sellaisten eturyhmien näkökulmasta, jotka eivät välttämättä edusta teidän kansalaisten etua. Oletteko sitä mieltä, että tämä toiminta merirosvotta vastaan on ähm, poistanut rikoksia teidän kansalaisianne kohtaan, ei pelkästään kalastusoikeuksia, rikomuksia vaan myöskin ympäristörikkomuksia? Äh, Ja sitten pyytäisin, että sanoisitte, mikä olisi tehokas strategia al-Shababin kukistamiseksi koko alueella. Kiitoksia. Thank you, Chairman, uh, Foreign Minister. Sitten herrat Sanak. Kiitoksia puheenjohtaja, ulkoministeri. Tervetuloa tänne ja tervetuloa myös avustajallenne Somali maata ei tarvitse tässä sen kummemmin esitellä. Se on todella tunnust, tai teidät tunnustettiin viikon ajaksi riippumattomaksi valtioksi, mutta sitten tässä tapahtui kaikenlaista ja statuksenne kansainvälisessä laissa on kyllä varmasti tällä hetkellä voimakkaampi kuin vaikkapa Kosovon oikeus itsenäisyyteen. Me olemme aika epäjohdonmukaisia. Minä olen aina pitänyt itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta valtioiden määritelmänä ja te mielestäni täytätte periaatteessa kaikkikin perinteiset kriteerit. Te torjutte terrorismia, Al-Shabaab on täällä mainittu. Tietenkin täytyy päästä siihen, että Puntimaassa tai Manita-osissakaan nämä tahot eivät sitten saa suojaa. Te olette tukenut Atalanta ja NATO-toimia Afrikan sarvessa ja niin edelleen. Eli nyt meidän täytyisi löytää tukea muun muassa uusien vankiloiden rakentamiseksi niin, että saisitte näitä merirosvoja, joita on kiinni otettu sitten myös rangaistua merirosvoja, joita on aluevesillä ne otettu kiinni. Lontoon konferenssin loppuasiakirja mainitsee Somalimaan ilman yksityiskohtia. Se antaa sille jonkinnäköisen statuksen, joka voi käydä Eteläosankin kanssa neuvotteluja. Eli kyllä kansainvälinen yhteisö on tunnustanut, että väliaikaishallinto, jonka määräka on nyt loppumassa, on mukana näissä neuvotteluissa statuksesta. Ja se, mitä Gaaler tuossa totesi, kyllä minä sitäkin osittain sympatiseeran. Meidän ei tulisi ehkä nyt tähän statuskysymykseen keskittyä, mutta kyllä sekin viime kädessä täytyy hoitaa. Ja en minä yhtään epäile sitä, etteikö hallituksenne, maanne, kansalaisenne, etteivätkö kaikki haluaisi sitä, mitä annettiin Ranskan, Somalialle ja Djiboutille. Te haluatte riippumattomuuden niin kuin Djibouti sai, ja siitähän tuli vauras hyvinvoiva valtio, joka elää rauhassa ja jonka yhteistyö on hyvä. Jos teillä olisi itsenäisen valtion status, niin teidän olisi helpompi myös äh, järjestää yhteistyötä kahdenvälisesti ja muuten esimerkiksi Mogadishun, Etiopian tai muiden tahojen kanssa. Gomesin kanssa olen eri mieltä Etiopia-kysymyksestä. Etiopian viimeaikaiset sotilastoimet eh, mielestäni olivat erittäin hyödyllisiä, samoin kuin Kenian toimet etelässä, eh, kun alueita vapautettiin Al-Shabaabin hallinnasta. Ja itse olen eh, tämän parlamentin esittelijä mm, Afrikan sarveen liittyen ja tulen luonnollisesti myös Somalimaa kysymyksen tulevassa mietintöluonnoksessani ottamaan huomioon on myös määriteltävä uudelleen mandaatti eri merialueen operaatioille, joita on käynnissä rannikkoalueilla ja Somalian rantamilla. Niin, ehkäpä me voimme jatkaa keskustelua sitten lounalla arvoisa ulkoministeri, mutta e, haluan vain vahvistaa, että ECR-ryhmä tukee teidän maatanne ja tekee kaikkensa, jotta siitä tulee kansainvälisen yhteisön täysivaltainen jäsen. Ja luonnollisesti EU-rahoitus äärimmäisen tärkeistä infrastruktuurihankkeista täytyy myös mainita. Tämä nyt puhuko mistään lounasta, kun minua ei ole kutsuttu. Seuraavaksi Eera Kevä. Kiitoksia. Haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi ulkoministeri. Minä puhun nyt täällä Viron puolesta Euroopan parlamentissa. Mutta uskon, että teidän maanne on tehnyt hyvin suurta edistystä, erityisesti jos ajatellaan sitä anarkiaa ja niitä jakautuneisuutta, joita on naapurialueilla. Ja voi sanoa, että te olette oikeastaan itsenäisyyden käytännön testin jo läpäisseet. Olette saaneet aikaan oikeusvaltioperiaatteen ja riippumattomuutta, jota tarvitaan. Haluaisin kysyä, mikä, miltä pohjalta erottaudutte naapurimaistani Somaliasta onko se poliittinen ero vai etninen. Ja sitten puhuitte vuoropuhelusta jota haluatte käydä Somalian kanssa. Mikä teidän mielestänne olisi tämä vuoropuhelun ideaali lopputulos, läheisempi yhteistyö. Ja sitten lopuksi kysymys taloudesta. Mitkä talouden alat ovat sellaiset, että haluaisitte keskittyä niihin? Mikä on koulutuksen taso maassanne? Voitteko antaa nuorille sukupolville riittävästi koulutusta lähtevätkö nuoret maastanne vai onko heillä sellaiset olosuhteet, että he voivat jäädä sinne? Kiitoksia. Kiitoksia sitten herra Svensson. Mr. Svensson. Mm. Herra Svensson. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tiedoista, joita nyt saimme ministeriltä, mitä tulee Somalimaan tilanteeseen. Ei minun tässä nyt tarvitse käyttää aikaa kertoakseni minäkin ihailustani teitä kohtaan. Ajatellen niitä tuloksia, joita olette saaneet aikaan alueellanne. Olisi kiinnostavaa hiukan linjassa sen suhteen, mitä herra Kelam sanoi, kuulla, mitä mieltä olette suhteista ja kehityksestä naapurimaihinne. Somalimaahan on erittäin riippuvainen muista Afrikan sarven maista. Ja ministeri, te totesitte, että nämä suhteet ovat tärkeitä, mutta voisitteko vielä lyhyesti analysoida, miten uskotte suhteiden äh, kehittyvän ja tilanteen kehittyvän naapurimaissanne? Kiitos. Seuraavaksi Bytikofer. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, haluaisin ensin ilmaista kunnioituksemme teille sen suhteen, mitä kotimaassanne viime vuosina olette saaneet aikaan. Olen Rouva Gomesin kanssa samaa mieltä siitä, että olisi tärkeää ja tulee olemaan tulevaisuudelle tärkeää, että Euroopan unioni entistä enemmän tekee ja vahvistaa yhteistyötään alueellisten viranomaisten kanssa eikä keskitä kaikkia toimia Mogadishun viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tosin nyt tällä hetkellä tilanne on hyvin erityislaatuinen. Herra Rondos, Euroopan unionin erityisedustaja, kertoi eilen työstään ja kertoi siitä, että Somaliassa tällä hetkellä on käynnissä yritys menestyksekkäästi toteuttaa Djibouti-tiekartasto elokuuhun mennessä. Minua kiinnostaisi kuulla, minkälaisen roolin te näette tässä yhteydessä omalle maallenne Somalimaalle. Tosin toteaisin, että pitäisin vakavana strategisena virheenä sitä, jos nyt alettaisiin ennen kaikkea panostaa riippumattomuuskysymykseen sen sijaan, että osallistuttaisiin tähän prosessiin. Omassa kotimaassani Saksassa meillä on esimerkiksi Bayerin vapaavaltio, Saksin vapaavaltio, jotka ovat ikään kuin valtioita valtiossa, mutta kuitenkin Saksan liittotasavallan osia. Mutta tämä on varmasti tilanne, josta tulisi keskustella pidemmällä aikavälillä. Tällä hetkellä tässä ja nyt on kiinnostavaa nähdä, onnistutaanko pääsemään tämänhetkisestä epävakaudesta. Somalimaan tulevaisuuden näkymät hän eivät voi olla menestyksekkäät, jos, on, jos maa onkin riippumaton kun koko ympäröivä alue on täyden epävarmuuden ja epävakauden tilassa. Te itse totesitte, että Al-Shabaab on yksi epävakauden tekijä ja tällä hetkellä mahdollisesti on siirtämässä toimiaan kohti pohjoista Puntinmaata ja Somalimaata. Ja tämä argumentti osoittaa, jo sekin, että mihin nyt tällä hetkellä on keskityttävä. Siksi toivoisin, että te vielä eh, selvin sanoin kertoisitte, mitkä ovat teidän prioriteettinne. Te puhuitte eh, tästä Increased Security Support-kysymyksestä. Mitä sillä tarkoitatte? Kiitos. Kiitoksia ja sitten ministeri. On the question of, um, Kiitoksia. Toimiiko väliaikaishallinto uskottavana kumppanina, niin kuin Rova Gomez kysyi? Mielestäni liittyy siirtovaiheen federaalihallitus 2004, kun se perustettiin Keniassa, sai tehtäväkseen äh, hallinnoida, saada aikaan tiettyjä siirtymävaiheen etappeja. Ensinnäkin sovintoprosessi, jotta voitaisiin sovittaa yhteen kaikki poliittiset sidosryhmät. Sitten toinen tehtävä hallinnolle oli varmistaa se, että saadaan aikaan uudistettu poliittinen establishmentti. Tarvitaan peruslakiparlamentti, jonka kansalaiset valitsevat, ja heidän pitää antaa valta valituille elimille. Sitten kolmas elementti oli turvallisuusjärjestelyt, jotta voidaan voittaa Al-Shabaab ja varmistaa se, että Somalia, Somalimaa toimii vakaasti hallitus äh, näissä kaikissa tehtävissä ja heiltä on odotettu tuloksia vuodesta 2004 saakka. Kahde... Siitä on jo kahdeksan vuotta. He pyysivät vain, että heidän auktoriteettiaan laajen, jatkettiin, virkavaltansa jatkettiin. He pyysivät tätä pidennystä aina Kampalasta jossakin muussa yhteydessä, joten en usko, että TFG on mikään hyvä kumppani, jonka kanssa tehdä yhteistyötä, jotta halutaan varmistaa, saada aikaan turvallisuutta paikan päällä. Faktat ovat esillä, minun ei tarvitse niitä analysoida sen kummemmin. Kuitenkin Djiboutin tiekartta ja Kampala sopimus liittyi tähän. He eivät esittäneet minkälaisia erilaisia puitteita Somalialle. Joten minun mielestäni TFGn toimintaa ei, enää, ei pitäisi pidentää. Olen samalla tavalla Lontoon konferenssin kanssa siitä, että elokuussa tämän välikäisen hallituksen pitää lähteä ja antaa tilaa uudelle hallinnolle. viesti Afrikan unionille ja Etiopialle. Olemme läheisessä yhteistyössä Etiopian hallituksen kanssa, Djiboutin, Kenian muiden maiden kanssa ja me haluaisimme, että meidän äänemme tulisi kuulluksi Afrikan unionissa, mutta me emme ole virallinen jäsen Afrikan unionissa ja tämän takia odotamme, että saisimme jonkinlaisen erityisaseman, se tarkkailijan aseman niin, että voisimme tätä kautta jakaa näkemyksiämme kansainvälisissä yhteyksissä, kuten Afrikan, Afrikan unionissa, IGAD-maiden kokouksissa. Emme ole tässäkään jäsenenä, joten tätä pyydämme Afrikan valtioilta että he helpottaisivat tässä toimintaamme ja näin Somalimaa voisi kertoa omista kokemuksistaan ja pyrkimyksistään myös. Sitten interventio Somaliaan naapurimaiden toimesta. 2006 tällainen mm, sotaretki sinne tehtiin, me olemme sitä mieltä, että Somalia-kysymystä ei voida somalialaisten toimesta ratkaista. Ei ole välttämättä sellaista tunnetta, että nämä toimet, kuka onkaan taustalla, välttämättä auttavat pitkän aikavälin vakauden tai turvallisuuden aikansaamisessa tietenkin hallinto ei toimi tehokkaasti, ne he eivät pysty varmistamaan Mogadissun turvallisuutta, joten Amison joukot, joilla on kansainvälinen mandaatti turvallisuusneuvostolta, niin mielestäni se on hyvä idea on hyvä, että kansainvälisiä joukkoja on mukana varmistamassa, että jonkinlainen turvallisuus saadaan aikaan, mutta kestävässä turvallisuudessa tarvitaan somalivaltiota ja Somalille, Somalille pitää antaa tilaisuus toimia, niin kuin meilläkin oli tilaisuus. Meidän turvallisuutemme ei tukeudu Afrikan unionin tai kansainvälisiin joukkoihin. Se on sen tulosta, että itse otimme aloitteen ja kansalaiset olivat tässä mukana. Ja me olemme nyt saaneet osinkoja rauhasta ja turvallisuudesta. Tämä näkyy taloudellisena ja muunlaisena kehityksenä. Ihmisen pitää nähdä, minkälaista hyötyä turvallisuudesta on. Ikävä kyllä somalilaiset eivät ole nähneet minkälaista muutosta ollenkaan. Sitten merirosvoudesta. Olette aivan oikeassa. Meillä on toiminnan vastainen laki, mutta ovatko sitten kansalliskampanjat toimineet tässä vaiko ei? Jos ne olisivat toimineet, niin meillä olisi vähemmän tällaista merirosvuuteen liittyvää hankaluutta. Ja tämän takia tarvitsemme osallistavampaa, integroidumpaa lähestymistapaa, kun taistellaan merirosvoja vastaan. Avainasemassa ei ole joukot paikan päällä, merellä tai alueella, vaan Somalille pitää antaa mahdollisuuksia toimia. Yksi asia, jossa voisimme auttaa, on rakentaa maasta vakaampia näin. Somalihallitus voisi suojella omia kansainvälisiä vesiään omia vesiä niin kuin Somalimaa toimii. Ja näin voitaisiin myös saada aikaan työpaikkoja nuorille, heillä on vaihtoehtoja, vaihtoehtoisia elinkeinoja. Joten tarvitaan tällaista holistista näkemystä, eikä puhu, ei pitäisi puhua pelkästään turvallisuuskysymyksistä, niin kuin tähän mennessä, kun on puhuttu merirosvuudesta. Sitten talouden kehittämisestä ja muusta. Somalimaan kansalaiset ovat valinneet itsenäisyyden. Me emme halua erota, erota mistään olosta. Me puolellamme unionia tai liittoja. Me olemme olleet aikaisemminkin riippumaton valtio ja vapaaehtoisesti liityimme Somalian kanssa liittoon. Mitä meihin tulee, haluamme rotkaista näitä ongelmia samalla tavalla kuin Senegal ja Gambia ovat olleet yhdistyneet jossakin vaiheessa ja sitten ovat erottautuneet toisistaan jossakin muussa vaiheessa. Ei tässä mistään muusta ole kysymys, mutta me emme muuta muuten rajojamme. Nämä ovat siirtomaavallan aikaisia rajoja. Me puolamme AUn peruskirjaan me emme äänestämistä rajakysymyksistä, vaan itse asiassa haluamme näitä alkuperäisiä rajoja toteuttaa niin sellaiset kuin ne olivat silloin, kun siirtomaavallat jättivät tämän alueen. Me haluaisimme, että ihmiset tunnustaisivat tämän rajan. Tässä ei muuteta mitenkään rajoja, niin kuin jotkut separatistiset valtiot haluavat, to- haluavat toimia. Taloudellisesta kehityksestä. Kalastus on erityinen sektori. Meillä on laaja merialue, jota on liian vähän käytetty varsin pitkän aikaa. A. Meillä ei ole kykyä ja teknologiaa kalastaa mm, merialueilta. Meillä ei ole myöskään teknologiaa säilyttää saalita, eikä meillä ole myöskään kansainvälisiä sopimuksia muiden maiden kanssa, kuten EUn kanssa, jotta voisimme lähettää kalastusaluksemme muille vesille, joten me tarvitsemme tukea. Meidän pitää voida varmistaa tämä sektori. Sitten meillä on paljon mineraalivoimavaroja, resurs, äh, ja öljyä ja odotammekin kansainvälisiä investointeja tällä sektorilla, mutta myös Debran satamassa meidän pitää kehittää tätä satamaa. Tämä on niin ratkaisevan tärkeä infrastruktuuri äh, valtti koko Afrikan saarvelle. Ja olen iloinen, että EUta kiinnostaa tukea meitä tässä asiassa. Ja nyt varsin pitkän ajan jälkeen, kymmenen vuoden jälkeen, olemme saaneet tällaisen mm, vaikutusarviointitutkimuksen aikaiseksi ja haluaisimme edistystä vielä enemmän täällä, tässä kysymyksessä. Sitten tiekartasta. Ja mikä rooli Somalimaalla voi olla Somalian suhteen? Minun mielestäni oppositio, tai meidän tavoitteenamme on tulla itsenäiseksi valtioksi, jonka joka, jonka muut tunnustavat, siihen me pyrimme, mutta me ymmärrämme, että tavoitteisiin tarvitaan aikaa. Meillä nyt prioriteettikysymyksenä on turvallisuus, kehitys, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja palvelut kansalaisille. Koulutuksen jo mainitsin. Nämä ovat meille prioriteettikysymyksiä. Tätä olemme nyt kehittäneet 20 vuoden ajan ja EUn ja muiden ansiosta olemme pystyneet tarjoamaan näitä palveluita ja haluaisimme vielä tehostaa palvelusektoria ja saada meidät näyttämään uskottavalta hallitukselta, niin kuin joku täällä ehdottikin. Tässä ovat välittömiä tavoitteitamme ja toimin tässä aika hyvin, mutta pitkän aikavälin tavoitteena on tulla suverenniksi valjoksi. Sitten tiekartasta mielestäni tämä tiekartta on epäonnistunut. Ei se saanut aikaan mitään tuloksia ja näyttää siltä, että tiekartan on nyt korvattu tällä Lontoon konferenssin tiedonannolla, joka antaa puitteet Somalialle. Ja kohta kuusi tiedonannossa selkeästi toteaa, että Somalia ja Somalimaa voivat saada tukea kansainväliseltä yhteisöltä, jos me haluamme keskustella tulevaisuuden suhteistamme. Varsin mielemme neuvottelemme Somalian kanssa sitten, kun siellä on uskottava hallinto vallassa, jolla on valtuutus kansalaisiltaan. En usko, että kannattaa keskustella ja neuvotella äh, poliitikkojen kanssa, joilla on vain muutama kuukausi aikaa ennen kuin joutuvat jättämään tehtävänsä. Me tuemme kansainvälistä tukea ja sen antamista Somalialle – Mielellämme kerromme, autamme kokemuksiemme kautta, kerromme näkemyksestämme ja mielellämme neuvottelemme Somalian kanssa ja sel- selkeytämme suhteitamme. Me haluamme tulla itsenäiseksi, mutta on monia muitakin keinoja tukea Somalia. Jos meistä tulee itsenäinen valtio, meillä on vieläkin parempi tilaisuus ja mahdollisuus Somalia tukea enemmän kuin mikään muu alueen maa. Kiitoksia. Tässä taisi tulla kaikki kommentit, jotka halusin esittää. Herr Minister, herzlichen Dank. Herra ministeri, kiitoksia näistä hyvin selkeistä kommenteistanne. Toivotamme teille menestystä työssänne. Se, että omassa maassa toteuttaa hyvää hallintoa ja huolehtii nuorison tulevaisuuden näkymistä, varmasti parantaa vakautta maassa. Tämä on mielestäni aivan oikea lähestymistapa. Ja niin kuin suosionosoituksista havaitsitte, teidän valitsemanne tie saa tämän valiokunnan tuen. Toivotan teille kaikkea hyvää jatkossa. Sydämelliset kiitokset vierailustanne. Ja kokous päättyy tältä aamupäivältä tähän.